So shall we start, dear colleagues, good morning. Voisimme ehkä nyt aloittaa. Hyvää huomenta kaikille hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille päätöksistä, jotka koordinaattoreiden kokous teki eilen. Ensinnäkin mietintö, joka liittyy neuvoston asetukseen – joka liittyy yhteisiin tullitariffeihin tiettyjen teollisuustuotteiden kohdalla Madeiran suunnalta ja Azoreilta. Tämän lausunnon tai mietinnön laatii puheenjohtaja. Toiseksi meillä oli lausuntoja, jotka liittyvät neuvoston asetukseksi, jolla muutetaan erityissääntöjä, erityistoimia unionin äärialueiden maataloustuotannon tukemiseksi. Tämä mietinnön takalausunnon laatii pikemminkin kansanpuolen ryhmä. Toiseksi Regin lausunto, joka liittyy vastuuvapauteen vuodelta 2008 pääluokka 3 komissio. Tämä lausunto menee kansanpuolen ryhmälle. Mietintö luonnos, joka liittyy Euroopan investointipankkiin ja sen vuosikertomukseen vuodelta 2008, Tämän asian hoitaa Thomas Deutsch kansanpuolueesta. Mietintö luonnos, joka liittyy yhteisön taloudellisiin etuihin ja petosten vastaiseen torjuntaan, kansanpuolue saa tämän vuosikertomuksen hoidettavakseen. Kansanpuolue hoitaa tämän. Mietintö luonnos, joka liittyy julkisiin hankintoihin, niitä koskeviin sääntöihin Tämän esittelijä on Heide Ryl. ERC-ryhmä tämän hoitaa. Aikaraja komissaarien kuulemista silmällä pitäen, tai mikäli halutaan lii, muuto, muu, muuttaa liitettä ja kirjasta kyselykaavoitusta torstaina kello kolme mennessä täytyy tehdä muutosesitykset tähän kysyokavakkeeseen. Sitten valtuuskunta Vuoden 2010 valtuuskuntamatkoista on päätetty Ranska, kansanpuolue, Saksa, SND, Brasilia, EPP ja GUE. Ku- julkiset kuulemiset, seuraavat sopimukset on tehty. On päätetty järjestää kaksi kolme kuulemista vuonna 2010 ensinnäkin kohti tulossuuntautuneempaa kohesiopolitiikkaa. Tämän hoitaa kansanpuolue. Tätä ehdotti kansanpuolueen kaupunki, kehityspolitiikka, vihreät, ale ja ECR ehdottivat tätä. Epävirallinen työryhmä, joka koostuu yhdestä jäsenestä per poliittinen ryhmä ja yksi varajäsen kansanpuoluetta ja SN ja D-ryhmä varten tullaan perustamaan. Se pystyy tekemään valmistelevaa työtä, mutta kaikki päätökset tehdään itse varsinaisessa regivalikunnan kokouksessa aina. Ryhmät tulevat kertomaan, kuka kutakin ryhmää edustaa tässä työryhmässä. Tämä tietoa täytyy toimittaa mahdollisimman nopeasti sihteeristä. Viimeiseksi vielä tutkimuksesta. Ryhmillä on vielä aikaa esittää ehdotuksensa sihteeristölle viikon loppuun mennessä. Päätös tullaan sitten tekemään viimeistäänkin joulukuussa. Joten nyt voidaan mennä varsinaiselle esityslistalle. Olkaa hyvä. Uh, Chairman, maybe I didn't... Anteeksi puheenjohtaja, ehkä nyt en ymmärtänyt tätä oikealla tavalla, mutta lausunnonlaatija Euroopan investointipankin vuosikertomusta 2008, se tulee SE edelle. Niin, S- ja e D-ryhmälle se annettiin, kyllä. No niin, Menenpä nyt sitten esityslistalle. Kohta seitsemän. Siitä keskustellaan äänestysten jälkeen. Bonjour, monsieur le président, bonjour mes chers collègues. Huomenta puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Haluaisin vain äh, korostaa sitä, että Ranska lähtevä valtuus valiokuntaan. Sinne osa päätöslausunnosta on EPPltä Polishelsista ja toinen osa taas on vihreiden esittämä. Se, se, tehdään tuolla ö, lähi, ö, lähiössä. As far as the delegation is concerned, France... Itävaltuuskuntamatkoihin tulee kansanpuolehdottaja Ranskaa, ja tämä voidaan yhdistää mahdollisesti vihreiden alen ehdotukseen. Onko tämä okei? Okay? Lambert, ole hyvä. Thank you very much. Eh, just... Kiitoksia. Haluaisin vain selventää hiukan esittelemme aivan oikeassa. Haluaisin nähdä tämän paperilla, koska todennäköisesti en ollut aivan hereillä siinä vaiheessa – kun käytiin asiaa läpi, niin että kaikki se oli kunnossa siellä. Mutta mielestäni delegaatiovaltuuskunta on aivan oikein, mutta esimerkiksi EPP, eh, siis koordinaattorit keskustelivat ja loppujen lopuksi sitten tulimme lopputulokseen. Delegaatiot eivät mielestäni eh, tavallaan pärjää poliittisille ryhmille. Meillä oli hyvä keskustelu, totesimme nämä ovat nämä maat, ja sitten täällä tehtiin kommentti kaupungeista Ranskan kohdalla, mutta tämä ei ole mikään poliittinen asia. Valiokunnan koordinaattorit tekevät tämän päätöksen. No, voidaanko me nyt siirtyä äänestykseen? Yes, please. Ja, Voisin painottaa sitä, että me teemme yhteistyötä tämän matkanestyslistan laatimiseksi ja koordinaattoreissa, kun on yhteisesti tehty päätös, niin ei tätä tarvitse enää sitten täällä vatvoa, koska konsensuspäätös siellä tehtiin. Mm. Okay, thank you. So, shall we go proceed to the, uh... Sitten esityslistalla, niin kuin sanoin, kohta seitsemän lykätään äänestysten jälkeen. Ja sitten tässä vaiheessa pyytäisin ensin tarkistatte äänestyskorttinne laitteen toiminnan we open the If everybody has if the, the, the card, we open. Everybody if everybody has inserted the card. Jos kaikki ovat tarkistaneet korttinsa, niin äänestys alkaa. Tai äh, testaamme. Äänestys alkaa. Ready to close the vote? No, no, no? nobody, no? nobody has voted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 Yes, please. Yes, please. Uh, Olkaa hyvä. Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Από την Ελλάδα είμαι, είμαι νέος βουλευτής. Toivotan teille onnea. Minä tulen Kreikasta, mutta valitettavasti minulla ei ole äänestyskorttia. Haluaisin kuitenkin osallistua äänestykseen. Voisitte kautta minua. Voitte äänestää kättä nostamalla. Pano thetiki, kato arnitiki. Ylös. Kyllä ääni ja niin edelleen. <laughs> Tervetuloa. when there is a, a problem, eh? when I don't see clear, clearly. Okay. okay, we can start. So, shall we start? No niin, aloittelemmeko sitten? Um, syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuus, tarkistus 12, hallitusuuden tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Silloin 13, 14, 15 raukeavat, koska tämä meni läpi. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus kolme raukeaa. Sitten ta, suokaa anteeksi pyytää puheenjohtaja, siis se on hylätty puolesta Siis kartus kolme vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 4 ja 5 Niistä yhdessä äänestetään. Ne ovat aivan samanlaiset puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kuusi Puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Niin tyhjät tai hyväksytty. Seitsemän raukeaa tämän takia. Sitten tarkistus kahdeksan myös raukeaa. Ei, kyllä tarkistus kahdeksan äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta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 So we have to vote. Yes. Don't pay attention to the <laughs> Who are in favor? Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään koneellisesti koko luonnoksesta. Äänestys alkaa. Open the vote. Open the vote, please. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Onko ongelmia laitteiden kanssa? Close the, vote is closed. You can read 38 for. 34 34 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Mietintö on hyväksytty ja onnittelemme esittelijää. Now we proceed to the subject. Sitten kohtaan yhdeksän, lausunto. E- Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosineuvoston päätös. Joten tarkistuksesta viisi aloitetaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Siis osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ah, hylätty korjapuheenjohtaja. Seitsemän raukeaa. Sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan jälleen kohta kohdalta ykkösosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty, niin kuin näette taululta 2021. We have to vote on 28 in favor. 28 puolesta vastaan tyhjään. Täytyy vissiin tarkistaa. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 10 puolesta vastaan hyväksyt. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 31 on vedettykin pois. Tarkoitus 1 puolesta vastaan tyhjää, mutta tämä täytyy tarkistaa koneellisesti vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 12 puolesta vastaan tyhjää. Kolmetoista. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Niin kuin näette, äänestyslistostanne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistamme tuloksen? Hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa. Ja neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kone- koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko kaikki äänet annettu? Lausuntoluonnos on hyväksytty. 38 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä vain. Congratulations. Ja onnittelemme Rova Delia. nyt <clears throat> herra Killef ilmeisesti paikalla.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

So, dear colleagues, we will start in one minute due to technical problems. Thank you. Puheenjohtaja, aloittelemme kohta, kun nämä tekniset ongelmat on ratkaistu. So shall we start, dear colleagues? Yes start? Has everybody got the PowerPoint? Onko teille kaikille jaettu tämä esitys? Näyttää siltä. Ei. Tulkkikoppeihin näköisesti ei ole jaettu. Toivotan Peter Melvin paikalle ja haluaisin antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chair, and thank Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin saamastani kutsusta tänne uuden valiokunnan kokouksen esittelemään teille Esponin toimintaa. Tarkoitukseni on kertoa teille hieman siitä, mitä nyt on meneillään tämän ohjelman osalta. Silloin oma roolinsa rakennerahastojen toteuttamisessa olemme keränneet tietoja ja todisteita siitä, miten alueiden dynamiikka on kehittynyt Euroopan eri alueilla aluekehitysrahaston kautta. Kerron teille hieman meidän toiminnastamme ja budjetistamme ja myöskin ohjelmamme prioriteeteista, painopistealueesta ja edistyksestä, jota toistaiseksi on saatu aikaan. Tämän jälkeen sitten annan teille muutaman esimerkin siitä, miten Espoon ohjelman on saanut aikaan tuloksia. Ja ehkä en sitten sitä niinkään johtopäätöksiä, vaan jotakin loppupäätelmiä siitä, miten tulevaisuudessa yhteytua ja miten voidaan vaihtaa tietoja Esponin ja teidän välillänne, mitä hyötyä tästä voi olla ja mitä tulevia keskusteluita jo on käyty, tai mitä keskusteluita on käyty Esponin jatkosta. Ensinnäkin me saamme rahaa rakennerahastosta. Euroopan alue, alueellisten, alueiden välisen yhteistyön otsakkeesta. Me keräämme tietoja ja tosiasioita tarkasti, mitä suuntauksia meneillään, mitä vaikutusta on ollut aluekehityspolitiikalla, miten politiikka on vaikuttanut alueeseen kehitykseen. Tarkoituksena, tarkoitus, tarkoituksena on kerätä vertailukelpoista tietoa ja erityisestikin tarkastella, mitä kehityspotentiaali eri puolilla Eurooppaa on. Budjetti on 47 miljoonaa euroa. Tästä 75 prosenttia tulee rakennerahastoista. Muu raha tulee jäsenvaltioilta. Meillä on 31 jäsenvaltiota mukana, anteeksi 27 jäsenvaltiota mukana ohjelmassa plus neljä kumppanuusmaata. Uskoaksemme olemme surmasammaista saaneet hienosti mukaan. Tässä on mukana Sveitsi, Norja, Liechtenstein ja Islanti myöskin kumppanuusmaina. Me teemme työtä pistääksemme täytäntöön viittä eri prioriteettia. Ensimmäinen tärkein on se, että teemme soveltavaa tutkimusta ja pyrimme ymmärtämään paremmin sitä dynamiikkaa, joka vallitsee Euroopan eri alueilla. Meillä on kuusi meidän olevaa hanketta. Ja kuten näette, me keskitymme kaupunkeihin, asuskeskuksiin toisaalta tarkastelemme näiden alueiden funktionaalisuutta, koska uskomme, että että tämä on kaikkein tärkein elementti, kun määrittelemme ja luemme strategioita tulevaisuutta silmällä pitäen. Tarkastelemme myöskin kehitysmahdollisuuksia maaseutualueilla, ottaen huomioon sen, että Euroopassa maaseutualueetkin ovat kovin monenkirjavia. Tarkastelemme maahanmuuttoa, sisäistäkin maahanmuuttoa. Tämä on yksi soveltavan tutkimuksen kohde. Energia ja energian hinnan nousu joka oli erittäin päivänpolttava aihe puolitoista vuotta sitten tai vuosi sitten vielä, ja sen vaikutukset alueiden talouteen ja vaihtelut hinnoissa, miten nämä ovat vaikuttaneet alueisiin. Tätäkin on tutkittu, näitä energian hinnan vaikutusta alueilla. Tässä on hyvin näkyvä poliittinenkin puoli mukana. Tietystikin ilmastonmuutos on niin ikään otettu Espon ohjelman tutkimuskohteeksi. Tuloillaan on 11 uutta hanketta, joiden suhteen tarjouskilpailu on avattu. 11. päivä marraskuuta tarjouskilpailun aikaraja kuluu umpeen. Ja tässä on kerätty joitakin avainsanoja, jotka liittyvät kaikkiin mukana oleviin maihin ja komissioon, joka on tässä neuvoa antavassa roolissa koko prosessissa. Asioita joita nyt tällä hetkellä tarkastellaan ja joiden suhteen sopimukset solmitaan vuoden loppuun mennessä ensi vuoden alussa. Näiden tutkimusten tulokset tullaan toimittamaan myöskin teille. Näistä voi hyötyä teidän työssänne. Tässä tarkastellaan esimerkiksi alueiden kaupunkien kiehtovuutta, houkuttelevuutta, maankäyttöä, alueellista yhteistyötä siten, että keskitytään poliittisessa ajattelussa siihen, miten luodaan uusia ja paremmin toimivia makroalueita, niin kuin esimerkiksi Itämeren alueella on luotu makroalueita. Lisäksi tarkastelemme sellaisia seikkoja, jotka ovat erittäin kiehtovia, mielenkiintoisia alueellisessa kontekstista, mutta myöskin Euroopan kannalta katsottuna. Näytätte jotakin karttoja myöhemmin. Sitten katsomme kasvupuoleja, kasvupisteitä, jotka ovat merkittävässä roolissa aluekehityksenkin suhteen. Lisäksi tarkastelemme erityisalueita, jotka mainitsin, tai jotka on mainittu perussopimuksessa, jonka tsekki vihdoinkin allekirjoitti eilen. Ja kun sopimus on pisteen täytäntöön niin se ratifoimaan, niin tehän muistatte, että siellä mainitaan jotakin erityisalueita, jotka liittyvät alueeseen kohesioon, esimerkiksi harvaan asutut alueet, vuoristoseudut, saarialueet ja niin poispäin. Me pyrimme luomaan Euroopan tason tieto- ja tietämys näistäkin alueista. Tietotalouden, tietoyhteiskunnan kehittyminen, alueellisten rakenteiden kehittäminen. Tässä tarkastellaan Eurooppaa maailman kannalta ja vertaan Eurooppaa muihin mantereihin. Meillä on jo yksi hanke, jossa tarkastellaan Euroopan roolia maailmanlaajuisesti katsottuna. Tässä hieman nyt pyritään nyt sitten syventämään jatkossa tätä nyt jo olemassa olevaa tietoa. Euroopan meret ja interfeissi toisaalta merillä tai vesialueella tapahtuvan toiminnan ja maa-alueen välillä. Tämänkin alueellista vaikutusta voidaan tarkastella siten, että tarkastellaan sitä, miten voidaan esimerkiksi tarkastella EU-direktiivin vaikutusta alueellisesti katsottuna. Tämä on yksi ajatuksista, joka on heitetty ilmoille. Kaikki nämä aiheet on sitten tarkemmin määritelty jäsenvaltioissa ja kumppanuusvaltioissa. Eli tämä on tämä top-down elementti tässä koko hankkeessa, mutta meillä on myöskin bottom-up alat ylöspäin suuntautuva elementti. Me pyrimme tarkastelemaan sitä, miten Euroopan tasolla kerättyä tietoa ja näyttöä voidaan käyttää hyväksi konkreettisten projektien toteuttamisessa eri osapuolien kanssa. Eri osapuolia on pyritty kokoamaan yhteen ajatuksia siitä, miten poliittisen prosessin kautta saataisiin eurooppalainen ajattelu mukaan heidän toimintaansa tulevaisuudessa. Meillä on joukko jo meneillään olevia hankkeita, joissa mukana on eri osapuolia ja eturyhmiä. Meillä on alueita ja jäsenvaltioita muun muassa mukana. Ja tästä voitte havaita, että olemme keskittyneet tähän suuralue talouteen esimerkiksi Manchester, Lyon ja Barcelona ovat tässä mukana. Tarkastelemme myöskin saarialueisiin liittyviä kysymyksiä. Kreikan talousministeri on tässä ollut voimakkaasti mukana. Ja minun nähdäkseni tämä kolmas hanke, jossa pyritään tarkastelemaan metropolialueiden kilpailukykyä ja kilpailu muiden metropolien kanssa. Ja tämmöinen keskus ajattelutapa, jota esimerkiksi Luxemburg on peräänkuuluttanut, mutta myöskin jota harjoitetaan niin Saksan etäosassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tätäkin tarkastellaan tällaista ajattelua, metropolin keskittyvää ajattelua. Tarkastimme myöskin, miksi jotkut alueelliset keskittymät ovat onnistuneet toimissa miksi jotkut eivät. Eri skenaariota on kokeiltu käytännössä pienemmissä maantieteellisissä ympyröissä, esimerkiksi Barcelonan alueella Torinossa – Tällaisia kokeiluja on tehty. Lisäksi tarkastellaan alueellista monenkirjavuutta. Tämä on jäsenvaltioiden ministeriöiden eteenpäin viemä hanke. Alueiden väliä, alueiden väliä eroja on tarkasteltu. Eli alhaalta ylöspäin toimiva prosessi pyrkii palvelemaan eri osapuolia tekemällä kohdennettuja tutkimuksia. Niin saavat silloin itse paremman kuvan omasta kehityspotentiaalistaan. Ja rahoitus hoituu täysin Espoon hankkeen kautta. Meillä on joitakin muitakin kohdennettuja analyysejä tuloillaan. Tällä hetkellä mennessä tarjouskilpailu, uusi sellainen, ja huhujen mukaan tämän tyyppiset hankkeet herättävät hyvinkin paljon huomiota, ovat erittäin kiinnostavia alueiden ja kaupunkien kannalta katsottuna eri puolilla Eurooppaa, joten odotamme, että hakemuksia tulee hyvin hyvin paljon. Tämän olettamuksemme. Tietystikin meidän roolimme on toimia myöskin tieteellisesti eteenpäin vietynä hankkeena. Tiedemiehet tekevät näitä analyysejä ihmiset ja professorit yliopisto maailmasta eri puolta, Euro- eri puolta Eurooppaa tekevät yhteistyötä yksityisen puolen kumppaneiden kanssa. He tekevät tämän varsinaisen tutkimus- ja analysointityön meidän puolestamme, joten me luemme myöskin tieteellistä pohjaa, jolle voidaan sitten rakentaa pikkuhiljaa tieteellisiä foorumeita, joilla voidaan tarkastella alueellista aluetiedettä Euroopan tasolla. The Espon database, where we ja loppujen lopuksi luodaan tällainen Esponin tietokanta, jonka avulla voidaan luoda paljon paremmin alueisia indikaattoreita kuin mitä Eurostat esimerkiksi pystyy tekemään. Nämä indikaattorit ja tiedot ovat sitten löydettävissä meidän verkkosivultamme. Meillä on erilaisia kartoitusvälineitä esimerkiksi, jotka voivat olla tukena tässä tieteellisessä eurooppalaisen tutkimusalueen luomispyrkimyksessä silloin, kun on kyse aluetieteestä. Meillä on vielä yksi hanke, jota en voi olla mainitsematta. Alueelliset indikaattorit ovat olleet melkoisen kuuma aihe, mitä voidaan kutsua alueellisesti, alueellisiksi indikaattoriksi ja mitä ei. Tämän tarjouskilpailun osalta toteaisin, että tämä on nyt jälleen kerran avoinna marraskuun aikana vielä. Ja toivottavasti nyt saadaan siihen hakemuksia. Monia julkaisujakin on tehty, en tule niitä tietenkin mukana niitä tänään, mutta te varmaan tiedätte, että julkaisuja on paljon. Me teemme tällaisia alueellisia havaintoja. Ne ovat noin 20 sivun asiakirjoja, joissa on mukana karttoja. Kartat ovat erittäinkin tarkalleen kohdennettuja eri osapuolia silmällä pitäen. Mikäli tämä kiinnostaa, ilo mielin voin toimittaa teille joukon näitä asiakirjoja. Kertovan kuinka monta. Me teemme myöskin tällaisia yhteenvetokertomuksia, jotka ovat noin sadan sivun mittaisia. Niissä teille annetaan tietoa, tai poliittisille päätöksentekijöille annetaan tietoa pääasiallisista kehityskuluista ja uusista havainnoista, joita on tehty tutkimusten pohjalta. Toteaisin vielä, että meillä on myöskin hajautettu rakenne Espoon ohjelman sisällä. Espanjan kontaktipisteet toimivat kussakin jäsenvaltiossa. Ainoa maa, jossa ei tällaista ole vielä ole, on Liechtenstein. Mutta Sveitsi hoitaa senkin osalta tämän työn. Eikä meillä on 30 Espanjan yhdyspistettä, jotka helpottavat tehtävässämme, kun me pyrimme käyttämään hyväksemme eri hankkeiden myötä tullutta tietoa. Joten Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että tässä oli vain lyhyt katsaus Esbon ohjelmaan. Ja toteaisin, että nyt olemme suurin piirtein tiessä, ehkä enemmän pidemmälläkin joidenkin asioiden suhteen ensi kesän mennessä. Tässä oli vain katsaus eri toimista, joita meillä on meneillään tai tuloillaan. 2013 hanke tai tavoite tässä nyt on meidän tavoitteenamme. Ja tässä meillä on siis hyvin paljon yhteistyötä osapuolten kanssa. Ja toinen kartoitustoimi on määrä harjoittaa ensi vuoden aikana toivottavasti. Voimme sitten teidän myötävaikutuksellanne saamaan aikaan poliittista mielenkiintoa näitä aiheita kohtaan. Meidän tietämme pohjalta voidaan tarkastaa, mitä aiheita kannattaa tarkemmin tutkia vielä Esponin tietojen valossa. Ensi vuoden puolivälissä voin kertoa teille näistä seikoista vielä hieman lisää. Nyt olen puhunut hyvinkin paljon siitä, mitä Espoon tekee. Nyt voisin ehkä näyttää teille joitakin pieniä osia meidän tuloksistamme. Ensin voisin näyttää teille tämän erittäin vaikeasti aikaan saadun kartan. Vasemmalla puolella on Eurooppa mikäli tarkastellaan kutakin aluetta suhteellisesti painotettuna väestömäärän mukaan. Ja oikealla puolestaan samantyyppinen kartta, mikä tarkastellaan BKT per asukas. Mikäli Eurooppa olisi täysin tasapuolinen ja kaikilla olisi samat edellytykset ja olosuhteet, niin silloin nähtäisiin tavallinen Euroopan kartta. Tämä antaa jonkinlaisen mielikuvan siitä, minkälainen epätasapaino tällä hetkellä Euroopassa valitsee eri alueiden välillä. Meillä on joukko haasteita. Olen varma, että te tunnettekin niistä suurimman osan. Voin kertoa teille, että kaikilla näistä, tai suurimman osalla näistä on jotakin alueellisia vaikutuksia, seikkoja, jotka vaikuttavat alueiden kehitysmahdollisuuksiin kaupunkien ja alueiden osalta. Tietystikin taloudellinen kehitys ja nyt meneillään oleva lama jonka suhteen ehkä nyt on jo viitteitä siitä, että nyt ollaan menossa taas parempaan suuntaan. Ja saattaakin olla, että lama kestääkin vain muutaman vuoden, mutta joka tapauksessa lamalla tulee olemaan yhteiskunnallisia vaikutuksia seuraavien vuosien aikana alueiden kannalta. Ne ovat erittäin sattumanvaraisia. Yrityksiä suljetaan ja mutta on vaikea ennakoida missä ja myöskin globaalistuminen etenee yhä nopeammin. Alueiden kannalta tätä täytyy pohtia, sen täytyy varautua. Nyt olemme tarkastaneet Aasian taloutta. Aasian taloudesta tulee erittäin merkittävä tekijä maailmanlaajuisella näyttämällä. Tietystikin aluekehityksen, aluekehityksen kannalta täytyy muistaa, että ei pidä en, enää tuijottaa pelkästään omaa napansa tai lähipiirinsä, vaan täytyy ottaa huomioon myöskin laajempia alueellisia konteksteja silloin, kun pohditaan asioita. Vain siten voidaan käyttää hyväksi Euroopan voimavaroja. Eurooppa, Euroopassa on erittäin monenlaisia alueita ja tämä on rikkaus. On myöskin tärkeää, suhtautua kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutokseen ja uusiin, kehitysmahdollisuuksiin, uusiin kehitysmahdollisuuksiin, jotka saattavat avautua jollakin puolella Eurooppaa tämän myötä. Kriisi tai negatiiviset ilmiöt, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ovat yksi asia, mutta uudet mahdollisuudet ja tilaisuudet ovat toinen asia. Väestötieteellinen kehitys on niin ikään meneillään. Tässä on kaavakuva siitä. Energiaan liittyvät haasteet, tästä puhuin liikenteen kasvu seuraavien kymmenen vuoden aikana tämä tullaan näkemään yhä voimakkaammin ja myöskin Euroopan unionin laajentuminen ja siihen varautuminen, se on myöskin yksi asia, johon täytyy varautua. Tässä nähdään kaavakuvaa väestön ikääntymisestä, väestötieteellisestä kehityksestä. Tämä on osa tätä skenaariota, joka on suhteellisen, tämä on kuitenkin suhteellisen vakaa elementti tässä kokonaiskuvassa. Tästä havaitaan, kuinka Euroopan eri alueita keskimäärin, tai mikä on keski-ikä Euroopassa. Oikealla nähdään nämä tummenetut alueet. Ja tästä nähdään ikäkehitys eri puolella Eurooppaa. Ja maahanmuuttopaineita. Voidaan nähdä, että kaikkein suurin väestön kasvu tapahtuu Afrikassa – Afrikan pohjoisilla alueilla ja unionin eteläpuolella. Ja tietystikin oletettavissa on, odotettavissa on, että ne paineet, joita nyt on jo olemassa, tulevat jatkumaan, vai kasvamaan maahanmuuttopaineet. Lisäksi olemme pohtineet hyvin pitkälti jo Euroopan talouden moottoreita alueellisesti katsottuna. Ja kun tarkastelee Eurooppaa hyvin voimakasta toimintojen keskittymistä on esiintynyt jo nyt. Tästä voidaan nähdä tämä viisi kulmio tästä kaavakuvasta. Puolet BKTstä vuositasolla tuotetaan tällä alueella. 30 prosenttia kansallisesta asuu tällä alueella ja 15 prosenttia alueesta on tämän kulmion sisällä. Eli tässä on hyvin voimakas keskittymä alueellisestikin katsottuna. On olemassa merkkejä siitä, että nyt tämä alueellisuus on hieman hajantumassa. Esimerkiksi jotkut alueet, jollakin alueilla tämä keskittymä hieman on hajoamassa uusissa jäsenvaltioissa idässä ja myöskin jollakin Euroopan äärialueilla, mikä ei voi sanoa – on oikeastaan kaikkein nopeinta BKTn kasvua tällä hetkellä, tai siis ainakin oli ennen kriisin alkua, joten jotain merkkejä on siitä, että tasapainottamissa on tapahtunut, tapahtumassa ja että keskittymiä alkaakin olla useampia yhden sijasta. Lissabonin strategia sitten. Tähänkin voidaan tietystikin pyrkiä ja päästä. Tämä kartta tehtiin ennen kuin lama iski, mutta tämä osoittaa, että eri alueilla eri puolilla Eurooppaa on mahdollisuuksia myötävaikuttaa – tietoyhteiskunnan kehittymiseen. Mutta kehitysmahdollisuudet ovat kovin monenlaisia eri puolilla Eurooppaa. Joillakin alueilla ei välttämättä ole valittu parhaita toimia tietoyhteiskunnan kehittämiseksi, mutta näillä alueilla on muita voimavaroja, joiden kautta voidaan varmistaa, että potentiaali käytetään hyväksi. 70 Euroopan alueesta on sellaisia, joilla BKT, BKTn kasvu on ollut plussan puolella. Nämä ovat kuitenkin keskiarvoja, joten nämä kaksi tekijää korreloivat hyvin voimakkaasti, kulkevat käsi kädessä. Accessibility, eli saavutettavuus, kuinka monta ihmistä voidaan saavuttaa tiettynä aikana, kertoo jotakin markkinoista ja markkinoille pääsystä. Sitten kuljetukset. Tästä kaavakuvasta voidaan havaita, miten keskittynyt tämä kaavakuva on liikenteen toimivuuden kannalta, kun katsellaan tilannetta. Parempi pääsy itään merkitsee sitä, että yhä useampi jäsenvaltio on kiinnittänyt enemmän huomiota tieinfrastruktuurien rakentamiseen. Tämä on hieman eriävä, erillinen kuva, mutta tässä suuntaus onkin menossa kohti länttä, koska investointeja on tehty esimerkiksi suurnopeusjunayhteyksien luomiseksi. Mutta kun tarkastetaan sitten ilmaliikennettä, tässä havaitaan, että tässä onkin useampia keskittymiä yhden sijasta, ja tämä kehitys on vain vahvistunut viime vuosina – kun ilmatilaa on vapautettu, liberalisointu. Useammat alueelliset lentokentät ovat nyt paremmassa kilpailutilanteessa kuin aiemmin. Ja, ja tämän viisi kulmien ulkopuolelle on syntynyt pienempiä keskittymiä. Tässä nähdään sitten, mitä kehitystä on tapahtunut 2001-2006 vuosien välillä ilmaliikenteessä. Ja tässä voidaan havaita, että etenkin itäisissä jäsenvaltioissa on kaikkein eniten saatu edistystä aikaan ilmaliikenteen kehittämisen ja ilmaliikenneyhteyksien luomisen suhteen. Tätä kehitystä on tapahtunut sen jälkeen, kun me aloitimme toimintamme. Olemme tarkastelleet toista erityyppistä vaara tai uh, uhkatekijää. Tämä kuva voidaan jakaa pienempiin karttoisiin esimerkiksi tulvata, myrskyt, metsäpalot, niitä on otettu huomioon. Ja alueelta on saatu tietoja siitä, minkä tyyppisiin vaaroihin tai uhkakuviin pitäisi keskittyä ja mihinkä pitäisi mukautua, mihin uhkiin. pääasiin viesti tässä yhteydessä on, että todennäköisimmin Ilmastonmuutos lisää tällaisten uhkien tai vaarojen toteutumista. Näitä vaaroja uhkia on yhä enemmän ja myöskin niiden kattavuus on suurempi. Ne ovat mittavampia tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Tämä on odotettavissa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, tähän täytyy varautua. Viimeiset kaksi kaavakuvaa liittyvät Euroopan asemaan maailmanlaajuisella näyttämöllä en voinut välttää kiusausta ottamasta näitä mukaan. Otta, Euroopalla on tietystikin hyvin paljon sanottavaa. Meidän asemamme maailmalla on merkittävä. Siksi soveltavassa tutkimuksessa täytyy tämäkin ottaa huomioon. Tässä nähdään Euroopan väestön osuus maapallon väestöstä. Meidän osuutemme on viimeisten 50 vuoden aikana kutistunut. Seuraavassa kuvassa sitten tarkastellaan tilannetta BKTn kannalta. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että on erittäin tärkeää ehkä nähdä asiat kokonaisvaltaisemmin Euroopassa. Meidän täytyy pyrkiä pohtimaan sitä, miten aluekehitys voi myötä vaikuttaa Lissabonin strategian toteutumiseen toisaalta. Mutta minun mielestäni tämä vain alleviivaa painottaa sitä, miten tärkeää on, että kaikki katsovat asioita hieman avarakatseisemmin, katsotaan oman navan sijasta hieman kauemmin, ei pelkästään omaan osaan Eurooppaa, vaan tarkastellaan alueellisesti asioita ja myöskin metropolien kannalta, ja mutta myöskin maailmanlaajuisesti katsottuna. Täten saadaan irti paras mahdollinen hyöty eurooppalaisesta kilpailukyvypotentiaalista. On vain oikeudenmukaista todeta, että että joillakin muilla mantereilla, niin kuin Venäjällä ja Aasiassa, luodaan strategioita koko aluetta silmällä pitäen ja alueellisesti katsottuna strukturoidaan omaa aluetta, omaa maata. Ehkä tällaista lähestymistapaa voitaisiin harkita myöskin Euroopassa. Lopuksi joitakin johtopäätöksenomaisia huomioita. Kuten alussa jo totesin, me palvelemme täällä poliittisia päätöksentekijöitä. Olisimme erittäin tyytyväisiä ja iloisia, mikäli teidän valiokuntanne olisi kiinnostunut tarkemmastakin, syvällisemmästäkin tiedosta joistakin näistä aiheista sitten, kun tiedot ovat valmiina. Ehkä te voisitte osallistua myöskin joihinkin tapahtumiin, joita me järjestelemme. Ne kokoavat yhteen poliittiset päätöksentekijät, tiedemiehet ja, ja eri osapuolet saman pöydän ääreen. Mainitsin jo, että meillä on myöskin monia julkaisuja, jotka saattaisivat olla teidän mielestäni kiinnostavia. Joten toivon saavani teiltä palautetta ja me pyrimme palvelemaan teitä sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Lopuksi vielä. Espoon on rakennerahasto-ohjelma. Samanaikaisesti se on kuitenkin tällainen tarkkailuelin, joka tarkastelee dynamiikkaa eri alueilla. Me tiedämme, että poliittisista piireistä on kuulunut tiettyjä äänenpainoja, joiden mukaan Eurooppaa pitäisi pohtia jonkinlaista jatkuvampaa, johdonmukaisempaa todisteiden näytön tuottoa, kun tarkastellaan alueen kehityspolitiikkaa ja dynamiikkaa ja kehitystä eri alueilla, että pitäisi saada jonkinlaista näyttöä politiikan tueksi. Tätä nyt on jo pohdittu. Rakennerahasto, logiikka, on se, että kahden vuoden kuluttua ohjelma täytyy keskeyttää sitten ottaa taas jälleen uudelleen. Tällaista on tapahtunut. Ei, t- tällainen logiikka ei kerta kaikkiaan ole oikea. Tämä ei kerta kaikkiaan toimi. Meidän pitäisi poliittisten, päätöksen, poliittisten päätösten tasolla varmistaa jatkuvuus, ohjelmien jatkuvuus ja taustalla pitää olla pyrkimys tehokkuuteen ja pyrkimykseen osoittaa, että ohjelmilla on vaikutusta. Tässä oikeastaan kaikki. Tietystikin totesin, voin todeta vielä, että meidän verkkosivumme on erittäin hyödyllinen. Se on pullollaan tietoa, joka liittyy meidän toimintamme. Kiitoksia paljon. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Melvi. Täällä oli joitakin erittäin mielenkiintoisia ja minulle myöskin uusia tietoja teidän esityksessänne. En olisi kuvitellut, että eurooppalainen ohjelma pohtii energian hintojen vaikutuksia alueilla. Tämä oli minulle aivan uusi tieto. Ja myöskin kun te tarkastelitte väestötieteellistä kehitystä ja Euroopan laajentumista, niin tässä oli kyllä hyvinkin paljon tietoja, joista joista on hyötyä meidän valiokunnallamme, antaa meille ajattelemisen aihetta. Ja myöskin me voimme saada tätä lisätietoa, mikä vaan sitä, niitä pyydämme. Täällä on joitakin puheenvuoropyyntöjä nyt kollegoilta. Herra van Listelroy ensimmäisenä. Lambert, ole hyvä. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että minun teki todellakin vaikutuksen tämä ajankohtaisuus esityksessä. Ja tietopohjainen, tietojen määrä, jota tässä tuli. Tietenkin parlamentissa, kun tutkimuspuolella meillä on STOA-paneeli, me voimme käyttää hyväksi myös komission tutkimuksia. Tulee vain mieleen, onko jonkinlaista jakolinjaa sen välillä, mitä saamme aikaan poliittisen agendan puitteissa ja mitä toisaalta Espon saa aikaan hyvinkin saattaa näiden kahden maailman välillä tapahtua päällekkäisyyksiä ja minua kiinnostaisi nähdä, miten voisimme helpommin saada käsiin teidän resurssejamme. Sitten toiseksi ohjelmakaudet ja rahoitus. Olen kovin kiinnostunut tutustumaan näihin asioihin – budjetin kannalta katsottuna, koska on mielenkiintoista tarkastella tätä esitystä, mutta rahoitustausta tässä kaikessa on myös varsin kiintoisaa, koska uusi Lissabonin sopimus tulee määräämään, että alueellinen kohesio on erittäin tärkeä uusi vertailukohta. Ja tämä tuntuu nyt hiukan epämääräiseltä toistaiseksi, mutta Joissakin vaiheissa tämäkin muuttuu varsin käytännönläheiseksi toiminnaksi ja myös rahoituksen kannalta. Tämähän on hyvä asia. Silloinhan meidän täytyy voida esittää kysymys siitä, minkälainen alueellinen vaikutus syntyy asioista, joita tehdään. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan kapasiteetin tehostamisesta ja niin edelleen. Joten paljonkin tästä tulee olemaan varsin hyödyllistä tietoa meille poliittisessa työssämme. Vielä yksi viimeinen kysymys, jos sallitte. Tämä liittyy myös Lissabonin agendaan ja investointipuoleen kun ajatellaan erityistutkimusta ja kehitystä ja tutkimusponnisteluita, joita tutki- perustutkimuksessa, soveltustutkimuksessa harjoitetaan, koska me tiedämme, että tämäkin on hiukan epätasaisella tavalla jaettu alueellisesti. Minua kiinnostaisi nähdä, minkälainen vaikutus Lissabonin agendasta syntyy te- Kohon ja kuinka tasaisesti tai epätasaisesti tämä kaikki on jakautunut alueellisesti. Können Sie darauf gleich antworten? Wir haben etwas Zeit. Voisitteko vastata tähän? Meillä on hiukan aikaa, joten ei pidä ottaa kaikkia kysymyksiä samalla, samalla kertaa. Yes, I can try to do. I, I think that, uh... Voin yrittää. Ensinnäkin olen iloinen siitä, Täällä tartutaan eri kysymyksiin, jotka todellakin ovat kiinnittäneet ihmisten huomion ja joiden uskotte olevan merkittäviä. Mekin uskomme, että tämä on tärkeä tekijä tässä integroidussa lähestymistavassa, kun tarkastellaan kehitysvaihtoehtoja, luodaan strategioita eri alueille Energiatekijä varmastikin on tärkeä tekijä ajatellen myös alueellista tasapainoa Euroopassa. On sellaisia alueita, joilla on varsin vanhaa tuotantoa, tuotantomekanismeja, koneistoja ja on myös sellaisia rakennuksia, jotka eivät ole kovinkaan hyvin eristettyjä. Tietysti näillä alueilla ne alueet kärsivät paljon enemmän energian hinnan noususta kuin jotkut muut alueet, joten todellakin tässä näkyy myös alueellinen vaikutus. Sitten mit, olen täysin samaa mieltä herra Nisteron kanssa siitä, että sopimus ja territoriaalinen alueellinen tavoite EU:ssa vaatii tällaista jatkuvampaa tarkkailua ja seurantaa ja silloin tästä pitää myös keskustella ja se pitää ottaa huolella huomioon, miten tämä kaikki hoidetaan. Kuten olemme nähneet viime vuosina, on monia eh, aloitteita ollut, joilla pyritään juuri luomaan sellaista tietoa, josta Esponkin on vastuussa. Nyt on erityinen osuus tutkimuksen ohjelmista, että parlamenttikin on tehnyt tutkimuksia käyttänyt joitakin Espon tutkimuksia hyväkseen. Pääostoregio myös tekee paljon tilastotieteellistä työtä, joten alueellinen, alueellisen kohesion tavoite tavallaan on luonut ja herättänyt paljon mielenkiintoa tutkimuksessa. Tarvitaan jonkinlaista jakolinjaa, niin kuin sanoitte, jonkinlaista rakennetta, jota vältetään nämä päällekkäisyydet niin, että emme keksi pyörää liian monta kertaa. Sitten budjet ja resurssit, tämä tietenkin riippuu täysin teistä. Mutta sitten tämä viimeinen kysymys, se koski tutkimusta ja kehitystä ja investointeja tähän, niin mielestäni tällä hetkellä – päivitämme Lissabonin taloudellisia indikaattoreja nähdäksemme, miten eri indikaattorit ovat kehittyneet vuodesta 2000 vuoteen 2006 suurin piirtein. Nyt tämä, tähän pystytään, kun meillä on tietoja tarjolla. Tämä kootaan sitten näihin julkaisuihin alueellisesta kohesiosta. Ja täällä on mukana karttoja ja aiomme saada tämän valmiiksi siinä maalis-huhtikuussa ensi vuonna, joten silloin saadaan uutta tietoa. Ja tietenkin voitte erityistä tietoa, tarkkaakin tietoa saada alueellisesta äh, TK-investointien jakamisesta. Ja voin kertoa, että esimerkiksi 2007 oli ilmiselvää, anteeksi, vuonna 2000 oli ilmeistä, että Pentagon alueet ja pohjoiset alueet saivat korkeimmat investointiosuudet. Kiitoksia tästä vastauksesta. Konstanza Kreel. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaisemmin, aina silloin välillä, silloin tällöin, oli tällaisia konferensseja ja puhuin sattumalta kahden Epson edustajan kanssa. Ja niin kuin tänään on tilanne, niin Minua aina hämmästytti, kuinka paljon tietoa Epson pystyy tuottamaan. Ja aina minä hiukan ärsyttää, että me emme saa tätä tietoa tänne valiokuntaan asti. Ei tulisi mieleenikään ajatella, että ai niin, minunhan pitää mennä Epson sivustolle katsomaan, onko siellä joku yleiskatsaus tiedoista, annetaanko jotakin graafisia kuvia, joka auttaa työssämme. Uskon, että tästä olisi kyllä hyödyllistä, jos me voisimme saada teiltä säännöllisesti tietoa. Pääsimme nettisivuille ja saisimme käsimme julkaisuja. Kaikki tällaiset talkot ovat varsin hyödyllisiä, mutta myös tällaiset visuaaliset esitykset ovat aivan erinomaisia. Koska to- tosiaankin voidaan säästää puolen tunnin keskustelu, jos näkee siitä tällaisen graafisen esityksen. Me eilen täällä keskustelimme siitä, että ei ole olemassa tällaista non-paperia tulevasta kohesiopolitiikasta ja mielestäni tämä kuvaa juuri sitä, kuinka hyödyllisiä tällaiset kaavakuvat ovat. Esimerkiksi mikä, mikä tällainen kymmentä maata kohesiopolitiikan kannalta, että keskityttäisiin vain näihin kymmeneen maahan. Ei pidä toimia näin, vaan täytyy muistaa, että Eurooppa on hyvinkin Eh, erilainen kuin mitä ensisilmäyksellä voisi kuvitella. Tällaista tietoa voidaan erittäin hyödyllisesti käyttää hyväksi meidänkin piirissämme. Minulla olisi nyt yksi tyhmä kysymys vielä lopuksi. Te totesitte, että kartta ei välttämättä, tai tämä, nämä tiedot ei välttämättä ole tämmöinen valvontakomitean mielipide. Minun kysymys, kun tarkastellaan näitä lukuja, ovatko ne tulkittavissa suoraan, vai toteatteko te, että toisaalta on nämä luvut, mutta toisaalta poliisissa halutaan tehdä jotakin muuta? Voisitteko hieman valottaa vielä tätä puolta? Et miten voi olla, että on toisaalta tietoa, mutta toisaalta niistä ei välttämättä ole samaa mieltä? No tietystikin. Eh, parlamentin jäsenet tietystikin ovat aina vastuussa sanomisesta ja tekemisestä, mutta tiedemiehet tekevät oman työnsä. Haluaisin puuttua siihen, mitä te aiemmin totesitte. Meillä on monia teemoja, ilmastonmuutos, energiansaanti, varmuus, maaperän suojelu, jotka ovat sellaisia seikkoja, jotka ovat todellakin aluepoliittisia kysymyksiä. Ja tänä päivänä kuulimme, että olemassa erittäin uh, erittäin hyvä tietolähde. Miksemme automaattisesti voisi käyttää tietoja hyväksemme ilman, että meidän täytyy aktiivisesti itse olla niitä vaatimassa näitä tietoja. Tämä on erittäin suureksi hyödyksi meidän työmme kannalta, me automaattisesti saisimme kaikki nämä tiedot aina. Mutta voisitteko ystävällisesti nyt vastata? Thank you for, for, for the, for the Kiitoksia näistä myönteisistä sanoista. Mitä tulee teidän saamaanne informaatioon täällä valiokunnassa, niin tämä on sellainen asia, joka varmasti helpostikin voidaan hoitaa käytännössä. Jos haluatte, voimme varmistaa sen, että saatte riittävästi julkaisuja silloin aina, kun uusi julkaisu tulee, niin että saatte sen heti käsiin ja niin voitte tutustua siihen. Ehkä me ne voidaan jakaa teille ne Voimme antaa ehkä pari kaikkein uusinta asiakirjaa niin, että teillä on jo nyt tilaisuus tutustua joihinkin synteesiraportteihin, joita on laadittu ja jotka ovat siis jo valmiita. Ja meillä on myös tällainen uutiskirjepalvelu, ehkä sihteeristön kautta voitaisiin tietoa jakaa. Näin voitaisiin pitää teidät ajan tasalla, mitä kaikkea tapahtuu. Sitten kun puhuitte tästä toisesta tulosten tulkinnasta, tämä on sitten varsin hankalakin kysymys, koska jokainenhan tietää, että aina on tilaisuus, jos todella haluaa jostakin syystä, niin aina voi muuttaa luokittelua, karttoja, Voidaan tietysti yhdistää indikaattoreita karttoihin ja niin edelleen, joten aina on mahdollisuus väännellä, käännellä tulosta, jonka joku tuote antaa, mutta tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, mihin liittyy tiettyä eettistä lähestymistapaa. Pyritään olemaan vakavissaan ja pyritään antamaan tietoa, joka meidän vilpittömän uskomuksemme mukaisesti on sellaista tietoa, jota pitäisikin esittää. Tietenkin aina on mahdollista tulkita asioita ja arvostella perustekijöitä, esimerkiksi jossakin kartassa tai kaavakuvassa, sehän on aivan varmaa. Voidaan muutella kaavoja, mittaa luokkaa ja muuttaa näitä malleja, mutta pitää kuitenkin uskoa, että kun käyttää parhaimpia nettisivustoja hyväksi, niin yritämme todellakin pitää kiinni korkean tasoisesta tieteellisestä etiikan tasosta ja pyrimme esittelemään asioita ammattitaitoisesti. No. Kiitoksia. Nyt, jotta jäisi aikaa herra Kiriloville, haluaisin antaa puheenvuoron herra Kortesille. Hän esittää kysymyksen ja sitten sitten herra Plasek ja herra Alfonsi vielä. Merci, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja. Jotakin huomiota. Euh, ce que vous nous avez présenté. Tästä esityksestä. Niin on. Anteeksi, ymmärsin väärin. First, Mr. Cortes, it was my mistake, yes. No problema. Cortes ensin, minun virheeni. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä työstä. Tämä on erittäin perusteellista työtä. Se, sen avulla saamme varsin objektiivisen ja selkeän kuvan Euroopastamme. Ja se helpottaa tässä valiokunnassa meidän työtämme ja pohdintojamme ja jopa päätöksentekoa tulevaisuudessa. Tässä asiakirjassa korostetaan Euroopan unionin tulevaa politiikkaa, ilmastonmuutosta, köyhyys ja muita Euroopan strategisia politiikkoja. Niitä käsitellään tulevaisuuden poliitikkoina. Homma on kuitenkin, että tässä espanin asiakirjassa on karttoja, jotka on tehty vuonna 2000. Ne olisi siis päivitettävä. Olisi erittäin tärkeää saada mahdollisimman ajankohtaiset tiedot. Toki tämä on monimutkainen tehtävä, mutta olisi hyvä, että tällä valiokunnalla olisi mahdollisimman hyvin päivitetyt tiedot käytettävissään. Haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen, jota ennen sitä asiakirjoista löytänyt. Se liittyy työllisyyteen ja työttömyyteen. Onko Espanjalla työllisyyteen ja työttömyyteen liittyviä tietoja, mahdollisimman päivitettyjä sellaisia? Jos niitä on, niin ainakin minä mielelläni haluaisin ne itselleni. Sitten toinen kysymys. Kuinka mittaatte indikaattoreita, joilla mitataan juna- ja ilma liikenteen käyttömahdollisuuksia? Kuinka mittaatte näitä indikaattoreita? Kiitoksia. Okay, thank you. Mr. Vlasak, please. Kiitoksia, Stenhä Vlasak. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl tež ocenit eh, tuto prezentaci. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani ottaa esiin erään seikan, joka minun mielestäni on tärkeä. Nämä kartat olivat vuodelta 2005. Ja katson, että valiokunnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että saisimme kaikkein uusimmat mahdolliset tiedot vuosilta 2006-2007 niin ikään – jotta voisimme paremmin arvioida sitä, miten tehokkaasti EUn rakennerahaston varoja on käytetty hyväksi. Ajantasainen tieto on meille erittäin tärkeää. Olisiko tällaista tietoa saatavilla? Toinen kysymys, joka liittyy näihin karttoihin. Eikö voitaisiin niiden kautta saada myöskin jonkinlainen kuva niistä parametreista, joita on käytetty karttojen laatimisessa, jotta saisimme tiedon siitä, minkälaisesta kartasta ylipäänsä on kyse. Haluaisin myöskin hieman tietoa ympäristö, ympäristön tilasta, koska usein rakennerahaston varoja käytetään myöskin ympäristötoimiin. Ja olisi hienoa, mikäli voitaisiin mitata, miten tehokkaasti nämä varat on käytetty hyväksi. Energiakriisi kiinnostaisi minua myöskin kovasti. Tähän liittyvät kaikki mahdolliset tiedot. Onko teillä tarkempaa tietoa siitä, miten energiaa on voitu säästää, energian käyttöä on voitu vähentää uuden teknologian kautta esimerkiksi siten, että rakennuksia on paremmin tiivistetty. Oletteko te tehneet tällaista tutkimusta? And Mr. Alfonsi, please. Ja herra Alfonsi vielä. Oui, merci, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Teidän ne kiinnostavat minua paljon. On hyvä, että tulitte tämän valiokuntaan. Nämä kartat, joita esitette, niillä on myös poliittista merkitystä, ei vain teknistä, koska niin voidaan kyseenalaista eilen ah, havaitut komission asiakirjat kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Kartat osoittavat, että alueilla on keskeinen merkitys ja että alueilla on säilytettävä tärkeä rooli asiapolitiikassa myös komission olisi se otettava huomioon ja ne, jotka laativat tulevaa tulevaisuuden kohesiopolitiikkaa. Teidän tutkimusten avulla voidaan myös käsitellä ja täsmentää sitä työtä, jota haluamme tehdä indikaattoreiden kehittymisestä. Me olemme aina BKT näiden indikaattoreiden muiden sitomina, oletteko te havainneet mm, sellaisia indikaattoreita, jotka voisivat olla meille tärkeitä, jotta voitaisiin paremmin hahmotella, mm, mm, hahmotella äh, tätä tilannetta niin, ettei turvattaisi ainoastaan BKT. Edelleen on muistettava alueen sisäiset eroavaisuudet, esimerkiksi jos Pariisin Pariisin alueelta siirrytään vähän kauemmas yliopistokampuksille, huomataan, että on murroksia, jotka ovat yhä huolestuttavampia. Myös maaseutualueilla voidaan havaittaa tiettyjä eroavaisuuksia, kuinka jotkut alueet ovat saaneet rahoitusta. Onko teillä tietoa näistä eriäväisyyksistä? Kiitoksia nyt. Voisitteko vastata? Ja pyytäisin ehkä hiukan tiivistämään, koska aika tässä juoksee, mm, lentää. Thank you once again for, for good questions. Kiitoksia jälleen hyvistä kysymyksistä. Yritän puhua lyhyesti. Tietysti mitä tulee työllisyyteen, työttömyyteen, Tämä on silloinkin indika- myös indikaattori, jota seuraamme. Tämä on varsin yksinkertaista informaatiota. Ehkä tähän voitaisiin liittää tämä kysymys mahdollisimman ajankohtaisesta tiedosta, koska tässä EUlla on kyllä ongelma, tai Euroopalla on ongelma. Meillä ei kovasti, no, kovin nopeasti saada alueellista tietoa, joka kattaa koko EU-alueen. Ehkä tämä on sellainen kohta, jota voitaisiin pitää tällaisena puutteena, kun tarkastellaan tietoja, jota on alueellistettu 2006-2007 jopa myöhemminkin. Se on nyt mahdotonta. Ei voida saada näitä tietoja Eurostatissa näin nopeasti, koska on tämä pitkä prosessi, kun kalibroidaan tietoja ja niin edelleen. Sanoisin, että tarkastelemme näitä eri kysymysryhmiä. Mielestäni tästä ei ole vielä valvontaryhmässämme päätetty, että aletaan tutkia sitä, miten tutkittuja varoja on käytetty, miten se on luonut myönteisiä vaikutuksia ympäristölle tai energiansäästöille. Ehkä tämä kuuluu enemmänkin pääosasto regiolle. Se laatisi tämän tyyppisiä analyysejä eri interventioista ja niiden vaikutuksista. Sitten mitä tulee vielä indikaattoreihin, niin saantiindikaattori on sellainen, joka pyrkii mittaamaan jokaisella alueella Euroopassa tietyn ajankohtan, tietyn ajan, joka pitää käyttää, että saavuttaa tietyn määrän ihmisiä. Sitten tämä otetaan mukaan näihin karttoihin ja kuviin, joita minäkin äsken näytin mutta saatavuutta voidaan mitata tietysti eri tavoin. Me olemme kuitenkin valinneet tämän aika hyvänä tapana antaa tietoa jostain paikasta ja saatavuudesta. Mutta nämä kartat mittaavat Euroopan tasoa. Siis tässä on kyse siis yksi kohta missäkin maassa, joka antaa tämän arvon, joka siirtää kaavakuvan. Sitten BKTstä Uskoakseni jokainen tällä hetkellä on samaa mieltä siitä, että tarvitaan tällainen horisontaalisempi lähestymistapa alueiden kehitykseen. Ja tämä tarkoittaa, että tarvitaan laajasti erilaista tietoa, erilaisia indikaattoreita, jotka osoittavat monia heikkouksia, mutta myös vahvuuksia alueellanne. Sitten voidaan verrata tilannetta muihin alueisiin perustaen vertailu meidän antamiimme tietoihin ja muihin. Ja BKT tällä hetkellä on parhaiten käytössä, mitä tulee jaettuihin varoihin, mutta sitten kun pitää varoja myös käyttää, niin silloin täytyy toimia paljon laajemmin, laajemmalta pohjalta. Ja tämä on toivottavasti tullut selväksi. Sitten mitä tulee viimeiseen elementtiin näistä jakolinjoista alueilla, Mielestäni me emme ole tässä kovinkaan hyviä, koska me jätämme tavallaan tämän kansalliselle tasolle ja alueellisemmalle toiminnalle – ja analyyseille. Meidän tehtävämmehän on eurooppalaista perspektiivistä katsottuna nähdä erilaisia dynamismeja, trendejä koko EU-alueella. Ja monissa tapauksissa tämä rajoittaa meidän alueelle pääsömme. Kohdennetut analyysit, joista puhuimme, ja myös mahdollisuudesta tutustua tällaiseen tapaustutkimukseen. Tätä on käytetty monissakin projekteissa, mutta se ei siis kuitenkaan ole meidän päätavoitteemme yksityiskohtaisen, yksityiskohtaisemmin tutustua näihin alueisiin. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää herra Segeria esittämään kysymyksensä. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin ilmaista sen, miten kiitollinen olen näistä erittäin pragmaattisista tiedoista, jotka saimme juuri äsken. Joskus saamme suorastaan järkyttäviä tietoja, tietoja, joista emme ole ole aiemmin tietoisia. Minun puolueeni on euroskeptinen luonteeltaan tätä millään tavalla salaa, mutta tämän puolueen edustajina Euroopan parlamentissa minä olen sitä mieltä, että Eurooppa voi puuttua ongelmiin ainoastaan, mikäli se toimii yhtenäisesti, johdonmukaisesti. Ongelmiin ei voida puuttua Euroopan Yhdysvaltojen tasolta, vaan pikempikin kansakuntien Euroopan kautta. Tämä edellyttää parempaa koordinointia Euroopan tasolla. Viime viikkoina Itä-Euroopassa, esimerkiksi Unkarissa, mutta myöskin Romaniassa muilla alueilla, joilla vierailin, pystyin tarkastelemaan hankkeita, joita siellä oli meneillään. Ja minun nähdäkseni siellä ei oltu riittävän tietoisia niistä ongelmista ja vaaroista, joita tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan. Ruohonjuuritasolla ei vaaroihin ja uhkakuviin ole riittävästi valmistauduttu. Tämä ei välttämättä ole teille itsestään selvää, mutta Itä-Euroopassa varsinkin on tämä ongelma, että tuleviin uhkiin ei ole valmistauduttu ja varauduttu. Meillä ei ole sellaista tietoa ja kokemusta, mitä lännestä löytyy välttämättä. Sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että meidän valikuntamme pystyisi toimimaan Keski- ja Itä-Euroopan alueita silmällä pitäen – tilanteen korjaamiseksi. Herra Melby viittasi siihen, että saattaa olla, että Euroopassa syntyy myöskin etnisiä. Tai eräs puhuja totesi, että maahanmuuton myötä saattaa, että Euroopan etä, eteläosissa syntyy etnisiä konflikteja. Onko teillä mitään laskelmia tai tietoja siitä, miten Etelä-Euroopan alueilla tulee etninen jakauma muuttumaan tulevaisuudessa väestön osalta. Saattaa, maahanmuutto on niin suuri muotoista, että etniset äh, rakenteet jollakin alueella täysin muuttuvat. bardzo, Kiitoksia puheenjohtaja. Nimeni on Olejniczak. E, Kiitoksia puheenjohtaja niin olette käsitelleet tätä tut- Espanjan tutkimusta, olette tutkineet tendenssejä, antaneet tulevaisuuden näkymiä. Minä haluaisin äh, tehdä käytännön kysymyksen, mikä koskee näitä tutkimuksia meidän kokouksissamme ja jäsenvaltioissa ja vierailulla havaitsemme, kuinka suuria eriäväisyyksiä Euroopassa on ja kuinka kohesiopolitiikan kautta eriäväisyyksiä olisi pienennettävä. Kysymykseni kuuluu, missä määrin nämä tutkimukset ja ennustukset ovat käytössä paitsi menneisyyden tutkimiseksi, myös siihen tarkoitukseen, että korjattaisiin nykytilannetta ja tehtäisiin ehdotuksia niin, että joko parlamentti tai komissio jättäisivät tekemättä vanhoja virheitä. Konkreettinen kysymykseni kuuluu siis seuraavalla tavalla. Missä määrin osoitatte sormellanne niitä virheitä, joita on jo tehnyt, tehty koskien tulevaa kohesiopolitiikkaa? Okay, thank you. Kiitoksia. Herra Melvi, pyytäisin nyt teitä tiivistämään ehkä viidessä minuutissa vastauksenne. I think that, that... Kyllä, niin en tainnut käyttää tässä sanaa etninen konflikti. Näytin vain tällaista karttaa, missä näytettiin, että vieläkin ehkä pää painetta tulee eteläisistä maahanmuuttajista. Tämä oli pääjohtopäätökseni siinä kuvassa. Emme tiedä mitään etnisestä, etnisten ryhmien määrästä ja jakautumisesta Eurooppaan tässä vaiheessa. Sitä ei ole juurikaan peräänkuultettu valvontaryhmästämme. Sitten mitä tulee ennustuksiin, historiaan ja niin edelleen, mikä ymmärsin teitä täysin, niin tässä sanoitte, että olisi hyvä, että olisi hiukan perspektiiviä, näkemyksiä tulevaisuudesta ja sanoisin, että Tapa, jolla perspektiivikysymystä on Esponin yhdessä käsitelty, on tällaisen skenaariotekniikan muka- yhteydessä. Ja yksi tekniikka, joka voisi olla kovinkin mielenkiintoista. Voisimme tätä kautta antaa teille enemmän tietoa, miten tätä tehdään. Yleensä tämä on varsin klassinen tapa tehdä tutkimusta. Otetaan strateginen mm, suunnittelumetodologia ja yritetään sitten arvioida tilannetta. Ja tilanne, tilanne voidaan tutkia historiallisesti, miten suuntaukset viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat kehittyneet, tai voidaan tehdä ennuste tältä pohjalta ainakin on joitakin indikaattoreita, ovat vakaampia, kuten väestöindikaattorit ja niin edelleen, mutta sitten täytyy tavallaan yrittää ennakoida, mitkä ovat tällaiset voimat, jotka voivat vaikuttaa yleiseen kehitykseen, ja tämä on tällainen haaste, johon yritin kiinnittää huomiota yhdessä ensimmäisistä kalvoissani. kalvoistani. Ja sitten voidaan rakentaa tuossa kontrastiivisia vastakkaisia skenaarioita. Ja jo voidaan jopa osoittaa, että alueellinen vaikutus, kun on paljon erittäin kilpailukykyinen kilpailuhenkinen asenne. Tämä on erittäin tärkeä, samoin kohesio ulottuvuus. No, tämä toinen vastapuoli ja myös alueellinen jalanjälki muuttuu huomattavasti, jos kilpailuhenki yleensä luo korkeamman tasoista BKT Euroopassa, mutta se keskittyy paljon enemmän Pentagon alueelle, niin kuin jo sanoin, ja ehkä joihinkin tärkeisiin paikkoihin sen ympäriltä, ja kun taas tällainen kohesio suuntautuneinen poliittinen sekoitus levittää tai laajemmin, mutta silloin pystytään myös alemmalla BKT-tasolla. Tämä oli yksi näistä päälöydöksistä tässä hankkeessa ja niin kyllä jaan tämän asiakirjan teidän kanssanne. Ainoa asia, joka nyt täytyy sanoa, että koska näin tehtiin, niin sitten syntyi tämä taloudellinen kriisi ja tilanne ja todennäköisesti tästä tulee uusi tällainen päävoima, joka pitää ottaa skenaarioissa huomioon. Ja skenaario tarvitsee jonkinlaista tarkistamista johtuen näistä hiljattaisista tapahtumista taloudellisen kriisin yhteydessä. Kiitoksia jälleen kerran. Lämpimät kiitokset teidän esityksestänne ja siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. kanssamme. Kiitoksia. Hyvät kollegat, sitten palaamme kohtaan seitsemän. Haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Evgeni Kiriloville. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti minulla ei ole paljonkaan nyt sanottavaa, mitä edistykseen tulee. Siinä ei ole kehumista. Edellisen kokouksen jälkeen neuvosto kokoontui kaksi kertaa 8. ja 27. lokakuuta tarkastelemaan rakennerahastoasetuksen muuttamista. Jotain edistystä on saatu aikaan sen jälkeen, kun komissio esitti non-paper-asiakirjan. As far as the council is concerned. The non-paper suggested two additional changes in... Kahta muutosta on esitetty asetuksen alkuperäinen ehdotus artiklan 77 muutoksesta on nyt päätetty hylätä. Tämä liittyy yhteisrahoitukseen. Ensinnäkin likviditeettiongelma, se, että 4 prosenttia annettaisiin sosiaalirastolta puolelta ennakkoa ja 2 prosenttia kohesioraston puolelta jäsenvaltioille, jotka hyötyvät rakennerahaston varoista, kohesioraston varoista. Kohesio Kreikka, Portugali, Espanja ja uudet jäsenvaltiot. Tämä edellyttäisi artiklan kaksi muuttamista. Toinen uusi muutos pyrkii puuttumaan vastaanottokykyongelmaan siten, että lykätään yhdellä vuodella automaattisen peruntumisen sääntöä vuoden 2007 talousarviossa. Tämä antaisi ohjelmille, jotka hyväksyttiin vuonna 2007, yhden vuoden lisää aikaa pistää täytäntöön rahoitusta siten, että pidetään kiinni silti taloudellisesta kurinlaisuudesta. Tämä katsotaan tarpeelliseksi, kun tarkastellaan sitä, miten hitaasti ohjelmat ovat lähteneet liikkeelle ja mitä ongelmia muutokin on ollut vuoden 2007 aikana. Tietystikin tämä edellyttää artiklan 93 muuttamista. Viimeisimmät keskustelut neuvostossa olivat menossa hyvin lähelle tätä yksinkertaistamistavoitetta – hyvin lähellä oltiin tuota päätöstä. Vaikeampi tilanne vallitsee näiden ennakoiden suhteen. Tämä elementti haluttaisiin hylätä, niitä saataisiin sitten muusta osasta sopu aikaan. Neuvoston seuraava kokous asiasta järjestetään hyvinkin pian 12. marraskuuta. Mikäli myönteinen tulos saadaan täysistunnossa aikaan marraskuun viimeisellä viikolla, silloin meillä on vielä mahdollisuus pohtia Regin tekstiluonnosta joulukuun kokouksessamme. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Minun täytyy kyllä sanoa, että olen huolissani, koska tämä viive tietystikin on hankala, varsinkin kun tiedämme, miten voimakkaasti kriisi vaikuttaa jäsenvaltioihin. Tämä viive ei ole lainkaan tervetullut näissä olosuhteissa, joten meidän pitää kyllä ilmaista huolemme neuvoston suuntaan, koska kuten viimeksi jo todettiin, Tämä tapahtuu parin kuukauden sisällä ja mikäli parin kuukauden sisällä tulosta ei saada aikaan, silloin kriisiin ei pystytä pureutumaan tai kriisiin ei voida vaikuttaa uusien sääntöjen kautta ja tämä vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä vain tiedoksi teille tällä hetkellä. Minä tulen hyvin läheisesti seuraamaan sitä, mitä neuvostossa pikapuolin tapahtuu tulevien neuvotteluiden yhteydessä. Okei. Okay. Selvä. Kiitoksia paljon, herra Kirilov. Keskustellaanko ehkä lyhyesti vain? Aivan lyhyesti. Olemme todella panneet merkille, että olemme lokkotilanteessa ja olemme sitä erittäin pahoillamme, koska olemme keskellä kriisiä ja meidän pitäisi nyt oppia reagoimaan tähän kriisiin. Meidän on yksinkertaistettava näitä menettelyjä jotta konkreettisemmin ja tehokkaammin voidaan täytäntöön panna rakennerahastojen toimenpiteitä omilla alueillamme. Olisi tärkeää saada tämä asia eteenpäin. Nyt ei mitään muuta lisättävää. Haluaisin kiittää kollegoita yhdessä tehdystä työstä. Okay, thank you. Selvä. Rova Schröder. Minua hieman hämmästyttää se tapa, jolla olemme käsitelleet tätä koko asiaa. Yleensä, kun on kyse yleisasetuksesta, Euroopan parlamentti määrittelee ensin kantansa ja sitten esittelee menee mukaan neuvotteluihin tämän kannan, tämän tekstin kanssa, ja että parlamentilla on mahdollisuus olla myötä vaikuttamassa kriteereihin, joiden valossa neuvotellaan. Nyt ei vaikuta asia olevan näin. Ensin käytiin keskustelu ja minun kysymykseni esittelijälle on seuraava – Mitkä seikat tästä ensimmäisestä keskustelusta esittelijä on tullut mukaan neuvotteluihin? Hän on tietystikin ollut se vaikeus, että hänellä ei ole valiokunnan kantaa tai tekstiä tukenaan, mutta ainakin täällä valiokunnassa pitäisi äänestää asiasta, että äänestystuloksen kanssa hänen pitäisi mennä neuvotteluihin. Ja oikeastaan meidän pitäisi ennen joulukuuta määritellä kantamme. Minusta on hieman vaikea tällä nyt toimia, mikäli todetaan, että parlamentti yksinkertaisesti vaan nopeasti hyväksyy sen, mitä neuvosto haluaa, että saadaan asia nopeasti kuntoon hoidettua, ilman että parlamentilla on mitään kantaa. Tietystikin parlamentti hyväksyy vain asian vain mikäli N plus 2 sääntö pidetään N plus 3 säännöksi. Parlamentti voi hyväksyä ainoastaan tietyillä ehdoilla – tämän neuvoston esityksen. Nyt näin ei ole toimittu ja minun mielestäni olisi ehkä asianmukaisempaa, että esittelijä ottaisi huomioon valiokunnan kannan, eikä toimisi tässä aivan sooloilijan ominaisuudessa. Joten keskustelut, joita täällä on käyty, näiden keskusteluiden tulokset pitäisi olla esittelijä mielessään, kun hän menee neuvotteluihin mukaan. Se, mitä olemme ehdottaneet esimerkiksi, ei millään tavalla tullut ilmi esittelijän sanomasta. Although... Kiitoksia. Vaikka tietystikin analyyttinen keskustelu käydään seuraavassa kokouksessa, haluan silti antaa puheenvuoron herra Kiriloville, niin että hän voi vastata. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti vain vastauksena Rova Schröderille. Schröderille. Tietystikään emme vielä ole tilanteessa, jossa Lissabonin sopimus olisi voimassa, mutta vaikka se olisikin voimassa, niin meidän roolimme se on kuvattu perussopimuksessa. Tietystikin meidän täytyy antaa hyväksymisemme. Olemme keskustelleet ja tarkalleen seuranneet kehitystä. Mitä te huomautitte? Ja tietystikin kyse on valiokunnan kannanotosta. Minä tiedän suurin piirtein eri poliittisten ryhmien kollegoiden näkemykset ja tietystikin tarkoituksena on aktiivisesti yksinkertaistaa asioita, niin kuin usein otteeseen valiokunnassa on keskusteltu ja myöskin edellisessä parlamentissa tätä peräänkuulutettiin. Olettaen, että asiat eivät suju hyvin lähipäivinä, niin silloin meillä on täysi oikeus ottaa tämä asia uudelleen esiin syvällisemmin, ja silloin meidän täytyy ottaa oma roolimme koko tässä prosessissa. Okei, okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Yes, please. For the last question. Viimeinen kysymys, olkaa hyvä. Otetaanpa uusiksi. Aikaisemmin enemmän kuin usein, enemmän kuin kerran on toimittu tietyllä tavalla. Eli valiokunta hyväksyy päätösauselman, lyö siinä lukkoon kantansa ja tämä valiokuntatasolla hyväksytty teksti viedään täysistuntoon ja sitten esittelijä lähtee tämän kanssa neuvotteluun. Nyt tätä menettelyä ei ole noudatettu, en tiedä mistä syystä. Huolimatta siitä, mikä syy on takana, niin ainakin me olemme keskustelleet, ja keskustelussa oli tiettyjä sisältöjä ja tiettyjä ehdotuksia, joita keskustelussa tehtiin, ja nyt niiden, näistä keskustelusta ei näy enää häivääkään teidän puheenvuorossanne. Te ette maininneet laisinkaan meidän näkemyksemme. Esimerkiksi 100 prosentin sääntö sosiaalirahastoon usein otteeseen sitä on peräänkuulutettu. Ja olemme usein otteeseen todenneet, että meillä on tiettyjä sisällöllisiä ehtoja, esimerkiksi kestävä kehitys kriisin torjunnan yhteydessä. Te unohdatte kaikki nämä asiat, ette edes maininneet niitä, ei tällä tavalla voi toimia. Jo aiemmin asetuksen esittelijä toimi niin, että ensin laadittiin est- päätösauselma, jossa oli tiettyjä seikkoja mukana, ja sitten tämän tekstin kanssa mentiin neuvotteluihin. Ja näin pitäisi toimia niin, että kun esittelijä menee neuvotteluihin mukaan, hän edustaa siellä koko valiokunta, eikä vain itseään. Vetoisin nyt tässä sen puolesta, että hyvin nopeasti päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että saadaan teksti aikaan, teksti, jossa mainitaan, mikä parlamentin kanta on. Ja sitten esittelijä puolustaa tätä parlamentin kantaa neuvotteluissa. Ja se, että hyväksymmekö vai hylkäämmekö ehdotuksen, se riippuu siitä, vastataanko meihin, meidän vaatimuksemme Nitsan sopimuksen valossa, kun neuvotellaan. Once again, we'll, as I mentioned before, we'll have the chance... Kiitoksia. No, meillä on vielä tilaisuus keskustella tästä yksityiskohtaisesti kokouksessa. Sitten siirrytään kohtaan 11. Ulkoinen tutkimus aiheesta kohesimenojen taloudellinen hyöty jäsenvaltioille. Tämän esityksen aloittaa John Bradley Dublinista, Irlannista. Sitten professori, tohtori Gerhard Unt Tiit Saksasta Münsteristä ja professori tohtori Janus Zaleski Varsovasta, anteeksi, Vraklavista Puolasta. So, first of all, I'd like to express our... Ensinnä haluaisin ilmaista teille kiitokset siitä, että olette tullut paikalle. Olette tulleet paikalle ja pyytäisin nyt antamaan ensin lyhyen johdannon. Sehr Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitokset ensinnäkin kutsusta tulla tänne kertomaan teille tutkimushankkeesta hankkeesta edelliseltä ohjelmalta, edelliseltä kaudelta toukokuussa 2009 tämä kausi päättyi. Tutkimus, jonka nyt haluaisimme teille esitellä, tarkasteli kohesiopolitiikan taloudellista vaikutusta unionin eri alueilla. Tässä käsitellään lähinnä kansantaloustieteellisiä tai kansantaloudellisia vaikutuksia, joita kohesiopolitiikalla on ollut, eikä niin kuin yleensä on tarkasteltu vastaanottaja maita ja pyritty sitten tarkastelemaan kohesiopolitiikan vaikutuksia makrotaloudellisiin aggregaatteihin. Tässä on pikemminkin kyse niistä vaikutuksista, joita nettomaksajilla on ollut vaikutuksia nettomaksajien osalta. Vastaanottajan maissa on tarkasteltu maita ja kohesiopolitiikan osuutta eurooppalaiseen konvergenssiin, lähentymiseen. Tietystikin eurooppalainen kohesiopolitiikka ei vaikuta pelkästään avun saajamaihin, vaan tällä on monitahoisia taloudellisia vaikutuksia eurooppalaisille sisämarkkinoille. Sillä on kerranaisvaikutuksia nettomaksajienkin puolelle. Toistaiseksi on ollut tuskin lainkaan kvantifioitua tietoa näin laajemittaisista vaikutuksista, joita kohesiopolitiikalla on. Tässä tutkimuksessa nyt on pyritty tarkastelemaan tätä porsanreikää ja täyttämään sitä. Tässä nyt ensimmäistä kertaa on kvantifioitu sitä, miten tämä kokonaisjärjestelmä on vaikuttanut sekä avun saajiin että nettomaksajiin. Mitä vaikutuksia on ollut kohesiopolitiikasta kummankin osapuolen kannalta katsottuna? Tässä on tukikausi 2026 ollut tuo tarkastelun kohtaana ennen laajentumista 2004 on tarkastellut tilannetta Irlanti, Portugali, Espanja ja Kreikka oli tässä lähinnä mukana, eli nämä vanhat kohesiomaat, Maat, jotka saivat tukea rakennerahastoista, tietystikin muitakin maita, Italian jotkut alueet, Saksan itäosaata, ovat niin ikään saaneet merkittäviä tukirahoja. Vuodesta 2004 eteenpäin tulivat sitten mukaan kaikki yhdeksän kaikki, kaikki uudet jäsenvaltiot, Romania ja Bulgaria sitten myöhemmin. Ne eivät ole mukana tässä tutkimuksessa, koska ne ovat 7 vuodesta 2007 mukaan tähän järjestelmään. Tutkimus tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä. Työryhmässä oli mukana tohtori Bradley Irlannista. Hän on 80-luvulta lähtien toiminut rakennepolitiikan puolella. Hän on tutkimusprofessori Toiseksi paikalla oli professori Zaleski Puolasta. Hän on Puolassa jo ennen laajentumista tai Puolan liittämistä unioniin tehnyt työtä rakennepoliittisten instrumenttien kehittämisen suhteen. Sitten hän on Saksassa 90-luvulta eteenpäin tehnyt tästä rakennepoliittista tutkimustyötä. Rakennepolitiikka on esimerkki kansainvälisestä eurooppalaisesta yhteistyöstä. Esimerkki siitä, miten eurooppalaista politiikkaa voidaan tehdä yhteistyössä kansainvälisestikin. Tämän lyhyen alustuksen jälkeen antaisin mielelläni puheenvuoron professori Bradleylle, joka kertoo teille tutkimuksen tuloksista. Ja lopuksi voimme sitten vielä keskustella näistä tuloksista. Kiitoksia, joten John, nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta, professori. Seuraavaksi tohtori Bradley, olkaa hyvä. Thank you. We... Kiitoksia. Aikaisemmin esittelin näitä tuloksia viime toukokuussa entiselle vanhalle parlamentille. Nyt meitä pyydettiin tähän, tänne uudestaan hyödyttämään juuri uusia valittuja meppejä. Ja toivottavasti teistä nämä tulokset ovatkin kiinnostavia ja tämä synnyttää sitten keskustelua jatkossa. Mitä tulee uusiin valittuihin parlamentin jäseniin, pyydämme teiltä kärsivällisyyttä. Te olette lukeneet tämän aiemminkin, mutta toivottavasti teillä on sitten kysymyksiä. Siis tarkoitan parlamentin jäseniä, jotka on valittu uudestaan. Siis meitä pyydettiin kvantifioimaan kohesiomenojen vaikutukset vastaanottajamaassa 2000-2006 kaudella. Menot, jotka ovat jatkuneet tähän vuoteen saakka. Ja nyt tämä kausi on loppuun käyty. Meitä on pyritty kvantifioimaan hyöty, heijastusvaikutukset nettomaksajille ottaen huomioiden niiden budjettiosuudet ja miten se on vaikuttanut niiden kauppaan, joka olisi lisääntynyt äh, vastaanottajamaiden suunnalta. Sitten pyydettiin yrittämään identifioimaan osuus päähankinnoissa, toimeksisaajissa, lahjoittajamaissa. Tämä oli tehtävä. Nyt tiivistäisin joitakin avaintuloksia ennen kuin menen yksityiskohtiin. Analyysi osoitti, että EUn kohesiopolitiikka, jos sitä on tehokkaasti täytäntömuotoja suunniteltu, se auttaa modernisaatioprosessissa jäl- jäljellä jääneillä alueilla ja maissa. Toiseksi kysynnän stimulointi näissä valtioissa täytäntöönpanovaiheessa. Tällä ohjelmakaudella on siis 2008. Tämä on varsin huomattavaa ollut tällä kaudella, mutta tarjonta puoli ja tuotantohyöty jatkuu pitkään sen jälkeen, kun ohjelmakausi on jo päättynyt. Ja kolmanneksi, poliisi, politiikan suunnittelu ja täydentöpanon tehokkuus on tuntematonta, koska kohesiopolitiikan valvontamenettelytapoja keskustelussa ei kunnolla keskitytä näihin kysymyksiin tai oikealla tavalla. Sitten joitakin avaintuloksia netto lahjoittajavaltioiden kohdalla. Siellä rahoituksen taakka budjettiosuuksissa vähentää jossain määrin BKT ja työllisyyttä, mutta nämä vaikutukset ovat varsin pieniä. Sitten nettolahjoittajat hyötyvät kohesiopolitiikasta, josta syntyy kauppaa ja palveluiden ja tavaroiden kauppaa, joka vielä lisääntyy, kun integraatio EU:ssa syvenee. Ja lopuksi jos suunniteltu ja täytäntöpannut tehokkaasti kohesiopolitiikka todennäköisesti on positiivista summapeliä koko EUn kaikille valtioille. Sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kuinka isosta taakasta on kysymys nettomaksajille? Osuudet vaihtelevat keskimäärin 0,1 prosentista 0,5 prosenttiin lahjoittajien maiden BKTstä kaudella 2026. Mutta nämä eivät ole yhtäläisesti jaettu nettolahjoittajien kesken. Suurin nettolahjoittajien osuus BKT valhjohtaja on Alankomaat, puoli prosenttia, Luxemburg on kolmannella, Saksa yksi yli kolmasosa, Ruotsi kansa myös yhden kolmasosan. Ja kaikkein pienimmät nettopanokset BKTstä löytyvät Suomesta 0,1 prosenttia BKTstä. Luonnollisesti kaikkein suurin absoluuttinen lahjoitus annetaan Saksasta, Alankomaista, Italiasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Ranskasta, näistä suurista maista ja alhaisimmat absoluuttiset panokset tulevat Ruotsista, Belgiasta, Itävallasta, Tanskasta, Suomesta, Luxemburgista, pienistä jäsenvaltioista siis. Tämä kuva osoittaa teille esimerkin nettotalousarvioosuudesta Saksan kohdalla. Se vaihtelee neljänneksestä yhteen prosenttiin tai kolmasosa prosentin. Ja Suomesta on myös esimerkki, se on paljon pienempi BKT-budjettiosuudeltaan ja sitten 2000, siitähän tuli netto mm, avunsaaja vastaanottamaan. Kuka sitten saa kohesiorahoitusta? Jälleen kerran puhun tästä BKT-osuudesta. Korkea osuus meni Kreikalle ja Portugalille tällä kaudella. Tällä hetkellä tietysti ohjelmakaudella tilanne on varsin erilainen. Medium-osuudet, keskiosuudet Viroon, Liettuaan, Latviaan, Espanjaan, Unkariin, Puolaan, Maltaan ja alhainen osuus Kyprokselle, sekin tasavallalle, Slovenialle, Slovakialle ja Irlannille. Ja seuraava kuva os, näyttää 15, vanhoja, viis, vanhoja avunsaajamaita. Portugalissa sai varsin suuren osuuden vaihdelleen ollen suurin piirtein 2 prosenttia BKT koko ohjelmakauden aikana. Ja Irlanti, joka oli juuri silloin vetäytymässä pois tuen piiristä, sai varsin pienen osuuden suhteessa sen BKT. Sitten kun puhutaan EUn, EU-10 maista, jotka liittyvät 2004, Latvia on suurin vastaanottajamaa avun saaja, mitä tulee sen osuuteen sen BKTstä 20 prosenttia BKTstä vuodessa ja Kypros, joka oli jo aika vauras maa, kun se liittyy, sai varsin pienen osuuden. Siis nämä kuvat osoittavat sen, että sekä lahjoittajamaiden taakan suhteen että avunsaajamaiden välillä on varsin suuria eroja. Sitten seuraava kysymys mihin näitä kohdisevaroja käytettyyn, ja me ekonomiset jaamme tämän yleensä kolmeen ryhmään. Fyysiseen infrastruktuuriin, joka tällä ohjelmakaudella oli suurin piirtein puolet koko kustannuksista. voimavarat, noin kolmas, kolmasosa kokonaiskuluista, ja suorat tuet yrityksille, tuotantosektorille, noin 16 prosenttia. Jos meiltä pyydetään kvantifioimaan heijastusvaikutuksia nettolahjoittajille. Silloin pitää lähteä liikkeelle vaikutuksesta netto vastaanottajamaissa. Tämä on lähtökohta. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Miten tässä toimimme? Tähän liittyy teknisiä tietoja, jotka on annettu tässä raportissa, mutta pääasiassa käytämme taloudellisia malleja, jotka pyrkivät osoittamaan, miten nämä maat toimivat ja miten ne reagoivat rakenne raha, rahoihin ja kohesiopolitiikan tukeen. Simuloimme nämä mallit tietokoneella sellaisessa skenaariossa, jota otetaan mukaan kohesiomenot ja sitten suoritamme tällaisen vertailun, jossa suljetaan pois nämä kohesiotekijät ja yritämme sitten saada tuloksia, kun vertaamme näitä kahta simulointimallia. Ja tässä analyysissä on ratkaisevan tärkeää tehdä ero täytäntöönpanovaiheen välillä 2008 ja sen jälkeisen vaiheen kanssa 2009-2020, koska luonnollisesti kohesiopolitiikkaa ei ole suunniteltu vain siksi, että se kehittäisi kysyntää tai verotusta, joka stimuloi koko taloutta, kansantaloutta laman aikana, vaan pyritään pitkäaikaisvaikutuksiin. Sitten seuraava kaavio antaa kuvan siitä, minkälaisia vaikutuksia syntyy. Esimerkkinä on käytetty Portugalia. Ja BKT-vaikutus näkyy kohdassa A, ja se vaikuttaa BKTn tasoon kohesiomenoissa, jota on tullut Portugalin tällä ohjelmakaudella, ja vaikutushuiput ovat 4 prosenttia BKTstä, toisin sanoen vuoteen 2007-2008 mennessä BKT BKT on 4 prosenttia korkeampi, 4 prosenttia korkeampi kuin muuten olisi Portugalissa. Sitten meitä on pyritty esitetty tällainen teoreettinen kysymys, jos rahantulo loppuu 2009, niin meidän pyydetään ohittamaan kokonaan tämän hetken ohjelma. Miten se haluaisin näin tätä tehdä, kommentoida tätä myöhemmin, mutta näin meidän kuitenkin täytyy tutkimusta tehdä, joten vedetään pois tuet, rahoitus ja silloin vaikutukset vähenevät, mutta jätetään sitten nämä pitkäaikaisvaikutteet jäljelle. Työllisyystekijät BKT-vaikutusten rinnalla ovat pienempiä. Minkä takia pääs, pää, sääntö sen takia, että päävaikutus ra, ra, vaikuttaa mm, tarjontaan. Ty- työllisyys on vähemmän kuin tuottavuus. Sitten mm, kun varoja käytetään nettokauppatase tulee negatiiviseksi, kun tuodaan pääomatuotteita, tavaroita, vaikutustuotteita, kulutustuotteista tulee tähän talouteen ja sitten rahoituskauden loputtuessa nettokauppatase palautuu myönteiseksi. Seuraava kaava, kaavio osoittaa samantyyppisen kuvan Puolasta. Siellä rahoitus alkaa 2004 vuodesta jäsenyyden jälkeen, ja se, siinäkin näkyy samat vaikutukset Puolan kansantalouteen varsin huomattavasti pienempiä kuin vaikutukset Portugaliin, koska luonnollisesti rahoitus, jota menee uuteen jäsenvaltioon tällä loppukaudella budjettikautta oli vähäisempää kuin rahoitus Kreikkaan, Portugalin ja Espanjaan. Nämä kaaviot näyttävät siis BKT, työllisyys, kauppatasen vaikutukset jos katsotaan yksityiskohtaisemmin, tämä kertoo, millä tavalla rakennerahastoja varat parantavat vastaanottajamaiden taloudellista tilannetta. Mutta ei voida verrata pelkästään näitä vaikutuksia ja sanoa, että rakennerarat ovat tehokkaampia Portugalissa kuin Puolassa, koska Portugali on saanut paljon enemmän varojakin tällä ohjelmakaudella kuin Puola joten me käytämme mittaa, joka on kumulatiivinen kerroin. Se on hiukan tällainen tekninen toimenpide, se yrittää nähdä, minkälaista tuottoa investoinnille syntyy. Se ei ole riippuvainen absoluuttisesta rahamäärästä, jonka saa, vaan se riippuu tuotosta, joka rahalle syntyy. Ja jos tarkastelee seuraavaa kaaviota, voitte nähdä, kuinka kumulatiiviset kertoimet näyttäytyvät Puolan tilanteessa varhaisilla kohesiotuen vuosina. Näitä kutsuisimme keinsilaisiksi multi- ovat varsin pieniä avoimessa taloudessa, Puolankin kokoissa kansantaloudessa yleensä alle yksi, mutta kun vuodet etenevät ja tarjontapuoleen tämä vaikuttaa, enemmän parannetaan tutkimusta ja kehitystä, niin kohesiopolitiikan kerroimet alkavat nousta. Ja se jatkaa nousuaan ja ta- tasapaino löytyy 2020 vuonna silloin 2,5 prosentissa. Siis tämä siis raasti sanottuna tarkoittaa sitä jokaista euroa vastaan saadaan 2,2 euroa tuottoa BKT mitattuna kun mitataan, yhdist, pannaan yhteen nämä kaikki kertoimet seuraavassa kuvassa ja pannaan ne suuruusjärjestyksen, niin sitten nähdään, kuinka tehokasta kohesiopolitiikka eri maissa on. Vasemmalla suurin tuotto syntyy, löytyy Irlannista ja sitten mittakaavan aika alhaisella tasolla. Latviassa tämä ei tarkoita, että tuki olisi tehotonta. Latviassa tuotto on vain hiukan vähäisempää. Sitten selitys sille, miksi tuotto vaihtelee maasta toiseen meidät varsin syviin vesiin, mutta päästämä liittyy talouden rakenteisiin. Jos tarkastelee kolmea Baltian maata, Itä, Viroa, Liettua ja Latviaa, vähenevässä tuoton järjestyksessä. Pääsyynä on tavallaan se, että tuotantosektori, valmistussektori Latviassa on pienin kolmesta maasta ja rakennerahastot vaikuttavat aivan erityisesti siihen, että tuotanto lisääntyy ja tuottavuus valmistavassa teollisuudessa. Joten jos lähtee liikkeelle 2004 vuodesta kansantaloudesta Baltian maissa, jotka ovat varsin samantyyppisiä, mutta niillä on radikaalisti erilaiset valmistusteollisuussektorit ja rakenteet, niin voisi odottaa, että kansantalous, joka lähti jolla on pienin teollisuussektori, siellä vaikutus on kaikkein pienin, ja näin kyllä onkin. Sitten toinen vaikutus, kun verrataan vaikka Irlantiin ja Kreikkaan, ero ei tietenkään tässä ole niin suuri, mutta tämäkin näyttää että Kreikan valmisteollisuus on laadullisesti varsin erilainen kuin irlantilainen teollisuus. Ja Irlanti on paljon vientisuuntautuneempi maa, joten mitä sitten odottaisi huomaavansa, kun globaalit olosuhteet muuttuvat? Voisi odottaa, että Irlannin talouteen vaikuttaa paljon vakavammin, kielteisemmin tilanne kuin Kreikkaan, ja näin juuri on todellakin käynyt. Selitys näihin tuotteisiin nettoeroihin ei ole mikään kauneuskilpailu eikä haluta osoittaa mitään maata, jotka eivät olisi yhtä hyviä täytäntöön panemaan kohesiopolitiikkaa. Tämä vain mittaa lähtökohtaa, missä maat ovat olleet, kun ne alkavat ottaa vastaan rakenne rahaston varoja. Sitten kun kvantifioidaan merkityksiä nettolahjoittajien maissa, tässä täytyy ma- käyty, käytettiin malleina 11 nettolahjoittajaa. Nyt mallit kattavat kaikki 27 jäsenvaltiota. Kaksi niistä tietenkin suljettu pois tässä tutkimuksesta. Bulgaria ja Romania. Jälleen kerran simuloimme vaikutukset. Öö, budjettivaikutuksista näinä vuosina sitten simuloimme vaikutukset kauppaheijastuksiin, joita syntyy vastaanottajien maasta. Jotka tulokset saatiin juuri tästä analyysistä, jonka äsken ja yhdistämme nämä tekijät ja tutkimme nettovaikutuksia, ja tämä on nyt joko myönteistä tai kielteistä. Tässä on erittäin tärkeää se, että maan vientisuuntautuneisuus on ratkaisevaa vastaanottajamaiden suuntaan. Saksassa on korkein suuntautuminen viennissä 80 prosenttia vastaanottajien maihin. Viides osa lähes menee vastaanottajien maihin. Saksan viennistä voisi odottaa, että Saksa on suuri hyödynsaaja. Ja Luxemburg ja Alankomaat, niillä on varsin vähän vientiä vastaanottajien maiden suuntaan. Joten tämä on ratkaiseva suodatin, joka vaikuttaa heijastusvaikutukseen. Mutta toisaalta Vastaanottajamaat ja niiden vientisuuntautuneisuus lahjoittajamaiden suuntaan on myös tärkeässä asemassa. Ja tässä Espanja ja Puola, niillä on kaikkein tehokkainta vientiä 11 lahjoittajamaahan. Lähes 70 prosenttia niiden viennistä menee lahjoittajamaihin. Espanjan kohdalla tätä valli, tässä vallitsee kauppaa Ranskan kanssa, Puolan kohdalla taas kauppaa käydään erityisesti Saksan kanssa. Ja Latvia ja Liettua, niillä on kaikkein vähiten vienti suuntautuneisuutta, koska epätapaisella tavalla EU-ssa nämä maat ovatkin säily, ovat varsin riippuvaisia kaupasta edelleen, Venäjän kaupasta riippuvaisia. Pikkuisesti tämä asteittain vähittelee, koska johtuen Venäjän tilanteesta hyödyt menevätkin tavallaan Venäjän eikä lahjoittajamaihin. Seuraava kuva osoittaa heijastusvaikutukset lähdemme liikkeelle Ranskasta. Vaikka omituista syistä, niin Ranska hyötyy eniten heijastusvaikutuksina. Ja ne näkyvät tästä, mutta vaikkakin tämä näyttää varsin positiiviselta, mitä tulee kokoon, niin tämä on silti aika triviaalia. Saksa to- toisaalta on kokenut kielteisiä vaikutuksia jossain määrin, vaikka sen budjettiosuudet ovat huomattavia ja tähän ei kauppakaan täysin vaikuta. Ja sitten kun menot loppuvat 2008, tämä tulos tulee lievästi positiiviseksi. Joten dramaattinen ero kahden suuren lahjoittajamaan välillä. Sitten kun tarkastellaan Alankomaita, ja kuten näimme, tämä on maa, jo käy varsin vähän kauppaa avun vastaanottajamaiden kanssa, niin tästä huomaa, että BKT-vaikutus on aika laaja, kielteisesti lähes prosentin luokkaa. Ja syy on, että Alankomaat on täysillä kärsinyt budjettivaikutuksista, mutta saa varsin vähän hyötyä kauppavaikutusten suhteessa. Tämä voi muuttua kuitenkin tulevaisuudessa, kun kauppasuunta, kauppavirtojen suunta muuttuu ja kaupan kauppa tavallaan syvenee maiden kanssa ja silloin Alankomaiden kaltainen maa alkaa hyötyä. Joten varsin erilaiset tilanteet maiden välillä. Minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää? Kun ajatellaan vaikutuksia maihin, kysyntävaikutukset on rajoittuvat täytäntöönpanovaiheeseen. Mikä tahansa raportti, joka lopettaa, pysäyttää kellon 2008 joulukuun viimeisen päivän on harhaan johtava, koska suurin osa vastaanottajavaikutuksista löytyvät kysynnältä puolelta. Pitää jatkaa tätä analyysiä ohjelmakauden jälkeen, jotta nähdään, miten se vaikuttaa kysyntäpuoleen, ja näin tässä tutkimuksessa onkin tehty. Sitten tuotto voi vaihdella maasta toiseen kohesiotuessa johtuen rakenteellisista eroista pitkälti kansantalouksissa mutta tämä voi johtua myös tehokkuudesta tai tuloksellisuudesta, joita sy- tekijöistä, joita näkyy vastaanottajamaissa. Ja näitä on erittäin vaikea analysoida ja eritellä, koska ne ovat pitkälti kvalitatiivisia luonteeltaan. Me näemme näitä määrällisiä vaikutuksia, kun tarkastelemme sitä, miten rakennerahastot vaikuttavat näihin maihin, mutta on erittäin vaikea saada kuvaa siitä, kuka suunnitteli kohesiopolitiikan ihanteellisella tavalla, jotta voidaan tarttua näihin kehityseroihin ja kuka toimi vähemmän ihanteellisella tavalla, kuka täytäntöön panni politiikkaa tehokkaasti, tuloksellisesti ja mikä maa, millä maalla oli vaikeuksia laatia näitä monimutkaisia menettelytapoja, joiden, joita kautta varoja voidaan vastaanottaa ja käyttää. Kohesiomenot lisääntä, lisäävät tuontikysyntää täytäntöönpanovaiheessa. Tämä on ehkä ainoa heijastusvaikutus lahjoittajamaihin. Tuontivaikutukset ovat korkeampia avunsaajamaissa sitten, kun kausi loppuu mutta vaikutus nettokauppataseeseen säilyy positiivisena. Toisin sanoen yksi vaikutuksista, kun käytetään kohesiovaroja tehokkaasti, niin silloin vienti suuntautuminen siis kasvaa ja kyky käydä kauppaa kilpailukykyisesti globaalissa taloudessa tehostuu. Ja nettolahjoittajien suuntaus käydä kauppaa vastaanottajamaiden kanssa vaikuttaa heijastusvaikutuksen Ja maa, joka voi valittaa, että se ei hyödy heijastusvaikutuksista, se voi syyttää sitten tavallaan osittain itseään, koska se, johtuen sen kaupan luonteesta, mutta se voi johtua myös perinteisistä isoista syistä. Sitten mitä tulee vaikutuksi, kun arvioidaan vaikutuksia maihin, kielteistä tämä on PKT kannalta kaikissa maissa, mutta tässä nettosana on tärkeä, koska Saksa on nettoantaja, mutta Itä-Saksa kyllä on myös hyötynyt kohdisrahastoista. Puhumme siis nettobudjettiosuudesta, nettotuloista. Vaikutus kauppavaikutuksiin hakijamaista on myönteistä, mutta Tämä vaikuttaa tehokkaasti kauppasuuntautuneeseen su- suuntaan. Tämä muuttuu varsin hitaasti. Valtian maat pikkuhiljaa ovat kääntäneet kauppansa pois Venäjältä EUn suuntaan, ja mutta tämä on varsin hidasta prosessia. Mitä tulee Luxemburgin ja Alankomaihin, kielteinen nettovaikutus todennäköisesti on kaikkein suurin pitkälti johtuen siitä, että niin, ei ole kaupallisesti integroituneet vastaanottajamaiden kanssa, mutta Ranska, Italia ja yhdistynyt kuningaskunta nettovaikutus on todellakin on todennäköisesti lievästi positiivinen. Sitten vaikutukset kokonaistyöllisyyteen lahjoittajamaissa, ne ovat samantyyppiset kuin vaikutukset BKT, mutta ne ovat pienempiä määrällisesti. Ja kaikkien näiden vaikutusten koko on varsin pientä, kun, koska EUn budjettiosuus on varsin pientä suhteessa koko lahjoittajamaiden BKT, mutta tyypillisesti Saksa saattaisi antaa puoli prosenttia BKTstaan nettolahjoituksina EU talousarvioon, mutta sen omat julki, julkinen budjetti voi hyvinkin olla 40-45 prosenttia sen omasta BKTstä. EUn budjettiosuudet kohesiopolitiikassa parantavat nettokauppa mm, ylijäämää sitten vaikutus julkiseen sektorin ja rahoituksellisiin tasapainoon. On lahjoittamassa kielteistä ohjelma on kaudella, mutta jälkikäteen se muuttuu myönteiseksi johtuen siitä, että on nettolahjoittaja. Sitten mitä tulee tuottavuuteen ja kassavirtoihin, nettolahjoittaja maissa, sekin on negatiivista implementaatiovaiheessa, mutta jälkikäteen muuttuu myönteiseksi. Ja maat kärsivät tietysti korkeammasta verotuksesta näiden avustusten takia, mutta nämä vaikutukset ovat varsin pieniä. Entä sitten mikrovaikutukset? Voimmeko tunnistaa osuudet suurissa hankinnoissa, jotka on myönnetty lahjoittajamaille? tässä saadaan varsin konkreettisakin hyötyä usein, mutta sitten kun alkaa tutkia tätä kysymystä, huomaa, että lahjoittajamaan päähankkijat ovat varsin monessa suhteessa alihankkijoihin usein vastaanottajamaissa. Tämä ei ole ollenkaan selkeä kuva, joka tästä syntyy. Ja loppuhyöty lahjoittajamaan hankkijoille ovat varsin huonosti määriteltyjä. Kun tutkitaan Euroopan kans- ja kansallisella tasolla osoittavat, että mitään tietoa, tietoa ei koskaan ole budjettikaudella 2006 kerättykään ja suoraan sanottuna tämä tuli aivan suurena yllätyksenä, joten emme voineet antaa luotettavaa vastausta tähän kysymykseen kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä on kysymys, johon liittyy varsin monimutkaisia tekijöitä. Tämä ei ole niin yksinkertaista kuin kuulostaa ja toiseksi kukaan ei ollut koskaan nähnyt vaivaa kerätä tietoja asiasta. Ehkä tälle on hyviä syitä, ehkä kauppasalaisuudet tai muut. Tai komissio ei ole halunnut puuttua tällä tasolla yritysten toimintaan, mutta nettotuloksena on kuitenkin, että mikrotasolla ei päästä eikä voida nähdä, miten lahjoittajamaiden yritykset ja konsortiot ovat hyötyneet. Ja lopuksi joitakin suosituksia. Makroanalyysimme perustuu pitkälti tuloksia, joita on saatu kustannushyötyanalyyseistä. Ja me huomasimme, että varsin vähän näistä analyysistä koskaan päätyy julkisuuteen. Me kaikki kolme olemme tehneet laajasti työtä monien vuosien aikana tällä alalla, emmekä ole ikinä nähneet julkisia kustannushyötyanalyysejä suurista julkista hankinnoista. Tämä on sääli. Työhän jatkuu, mutta tätä pidetään pelkkänä sivuvaikutuksena suunnittelusta, eikä sitä näitä ole koskaan välitetty julkiseen tietoon. Ja koska näitä analyysitietoja puutuu, niin siksi on erittäin vaikea täsmentää tehokkaasti todentaa tehokkuusargumentteja, joita tarvitaan, kun arvioidaan sitä, kuinka hyvin maat suunnittelevat ja täytäntöönpanevat kohesiopolitiikkaa. Mutta tämän lisäksi totesimme, että me, me, meitä, meitä rajoitettiin keskittymään vain kohesiopolitiikkaan ja täytyisi tutkia myös kohesiopolitiikan vaikutuksia suhteessa yhtenäismarkkinoihin ja EMUun, koska monet näistä uusista vastaanottomaista ovat siirtymässä myös euroalueeseen pikkuhiljaa. Ja nämä voimat tavallaan muuttavat ympäristöä, jossa vastaanottajamaat nyt jatkossa tulevat toimimaan, ja todennäköisesti tämä tulee parantamaan näiden maiden hyötyä, kun ne paremmin pystyvät toimimaan yhdentyneemmässä markkinatilanteessa Euroopassa. Ja vielä lopuksi. Meitä pyydettiin tarkastelemaan budjettiohjelmakausia 2020 ohjelmakautta 2006. Espanja, Portugali, Kreikka, Irlanti ovat hyötyneet kohesiopolitiikoista vuodesta 1989 lähtien. Me pyrittiin esittämään keinotekoinen kysymys, analysoimaan tätä ohjelmaa, vaikkakin lähes kaikki työ näissä neljässä maissa on pelkkää jatkoa ja aikaisempien ohjelman, ohjelmien monimuotoistamista jatkamista. Nyt kun siirrytään 2007-2013 kauteen, niin silloin tämä näkyy uusissa jäsenvaltioissa, kun niiden, ne siirtyvät ensimmäistä ohjelmasta 2004-2006 tämänhetkisen ohjelmakauteen. Meistä tuntui, että nämä ohjelmat pitäisi analysoida kumulatiivisesti, eikä hallinnollisesti erillisinä ohjelmina. Tämä on varsin keinotekoinen tapa tarkastella tilannetta. Me toivomme, että saatte tilaisuuden tutustua yksityiskohtaisemmin raporttiimme, mutta tässä oli tällainen yleiskatsaus tilanteesta. Kiitoksia. Nyt voidaan aloittaa keskustelu. Yes, please. Just a question. Thank you for... Kysymys on vain. Kiitoksia tästä esityksestä. Se oli erittäin kiinnostava. Tehän tiedätte, että nykyään kohesiopolitiikka on hieman pahoinpidelty toimielimissä. Olemme erittäin huolissamme siitä ja haluaisimme mahdollisimman paljon tietoja liittyen siihen, millaisia kustannushyötyvaikutuksia tällä politiikalla on. Sanoitte, että teillä ei ole lukuja, joiden avulla voisimme tätä kustannushyötyvaikutusta arvioida. Kenellä nämä tiedot ovat ja kuinka teidän mielestänne me voisimme saada nämä tiedot? Mikä on se organismi, jolla on nämä tiedot hallussaan ja joka voisi meitä auttaa? Minusta olisi nyt hyvin tärkeää saada lisää avoimuutta suhteessa näihin keskeisiin analyyttisiin välineisiin. Sen lisäksi tietenkin, että toimitaan suoraan näiden rahastojen kautta alueellemme. Myös epäsuorat vaikutukset ovat keskeisiä. Olemme keskellä kriisiä ja kaikki luvut ovat meille tärkeitä. Kuinka me voisimme saada nämä tiedot käyttöömme. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuka haluaa vastata? Te puhuitte kahdesta tärkeästä asiasta. Toinen niistä liittyy siihen tapaa, tapaan, jolla tehdään kustannushyötyarviointeja ja miten ne sitten esitetään, missä muodossa ne esitetään. Toinen liittyy siihen, miten tänä päivänä voidaan jo antaa ennusteita – tai arvioita siitä, miten eurooppalainen rakennerahasto on myötä vaikuttanut kriisin torjuntaan, mitä vaikutuksia sillä on ollut rakennerahastotoiminnalla. Tähän toiseen ehkä John Bradley vastaa pikemminkin kuin minä. Mutta kustannushyötyanalyysistä voisin todeta, että ennen kuin suuria hankkeita pistetään täytäntöön, nämä arviot ovat pakollisia – tiettyjen yli 50 miljoonan hank- mikäli hanke on yli 50 miljoonan arvoinen, silloin tämä kustannushyötyanalyysi täytyy ennakolta tehdä. Se on pakollinen. Euroopan investointipankki on tässä mukana tekemässä arviointeja ennalta. Ja näin tämä kustannushyötyanalyysin pohjalta sitten päätetään hankkeen toteuttamisesta. Kuka sitten voi käyttää hyväkseen tämän kustannushyötyanalyysin tietoja? Oikeastaan meillä ei ole pääsyä tähän tietoon. Ne eivät ole julkista tietoa, eivätkä ne ole käytettävissä noin vain. Jo, joitakin tietoja on julkisesti käytettävissä. Näiden pohjalta voidaan arvioida seuraamuksia ja hyötyjä ja kustannushyötysuhdettakin hankkeiden osalta. Tai voidaan tarkastella, mitä kustannushyötyä voisi olla – mikäli jokin hanke pistetään täytäntöön ei pistetä täytäntöön, mutta niin kauan kun tietoa ei ole julkistettu, emme voi tätä tietoa käyttää hyväksi. Tämä tieto on kyllä olemassa suurten hankkeiden osalta. Mutta mitä menettelyitä sitten käytetään arvioinnin suorittamiseksi, tästä en voi, voi oikeastaan sanoa muuta kuin, että, tämä, kuin että nämä ovat hallinnollisia toimia. Tämä asia hoitaa kuntoon parlamentin ja tällän hallintoviranomaisen välillä. suurten hankkeiden osalta tällaiset kustannushyötyanalyysit ovat siis olemassa. Mutta kun tarkastellaan toimia ja hankkeita, joita on olemassa taikka tulollaan kasvu- tai työllisyystilanteen arvimiseksi. Toteasin näistä, että on Irlannissa esimerkiksi tehty pyrkimys saada aikaan jonkinlainen väliarviointi. Saksassa on arvioitu joka ikistä yksittäistä tointa kasvupotentiaalin valossa. Mutta tämä ei kuitenkaan yleinen standardi, tällä menettely, vaan pikemminkin sitä käytetään satunnaisesti joissakin tapauksissa. Mikäli muut ovat kiinnostuneita tämän tyyppisten arvioiden tekemisestä, niin tietystikin voitte mielellään saada nämä tiedot käyttöön näistä tutkimuksista, joita on tehty. Tämä tästä kustannushyötypuolesta ja nyt John Bradley voi mahdollisesti valottaa vielä näitä vaikutuksia, joita rakennepolitiikalla on ollut kriisin torjunnassa. Hän voi ehkä kertoa käytännön kokemuksista. Um. Europarlamentaarikot ja heidän kaltaisensa henkilöt voivat hyötyä rakennepolitiikan arvioinnista. Toisaalta kyse on hallinnollisesta monimutkaisuudesta, mutta toisaalta myöskin poliittisesta visiosta tai näkemyksestä – niin kuin aiemmin todettiin aamun yhteydessä, jotkut säännöistä, jotka koskevat äh, esimerkiksi rakennerastan hallintopuolta, ovat muuttuneet niin monimutkaiseksi, että kansalliset hallitukset ja alueet äh, pikemminkin haluavat toteuttaa sellaisia hankkeita, jotka ovat äh, helpoimpia toteuttaa hallinnollisesti kuin niitä, joista olisi eniten hyötyä. Taloustieteilijöillä on hieman erilainen tapa tarkastella maailmaa. On mielenkiintoista havaita, että kaksi merkittävintä tapausta, joissa on tehty ponnisteluita olla brutaalin rehellisiä väliarvioinnin yhteydessä sen suhteen, mitkä ohjelmat on hyvin hallinnoitu ja toteutettu ja mitkä pitäisi romuttaa. Nämä ovat kansallisia puhtaasti omassa maassani, Irlannissa ja Saksassa – Nämä olivat juuri tällaisia. Jotenkin kansalliset hallitukset ovat ymmärtäneet, että väliarviointia tarvitaan. Brysselistä kuitenkin suoletaan jatkuvasti sääntöjä ja asetuksia, jotka eivät kannusta avoimuuteen ja rehellisyyteen, koska joskus, mikäli halusi ajatella ääneen olla rehellinen itselleen, niin kansallisella tasolla – tällaista vain tehtiin. Mikä nyt puhun aivan suoraan. Ja voitaisiin todeta, että iransakin raha on tuhlattu. Kaikki maat eivät ole olleet niin brutaalin rehellisiä ja avoimia, mutta tämä on tällainen valinta, joka täytyy tehdä. Meidän mielikuvamme, ja uskon, että professori Zeleski voi tämän todentaa puolen osalta, on se, että hallinnollinen monimutkaisuus alkaa olla sellaista tasoa, että nyt ei saada kokonaisvaltaista kuvaa eikä esitä sitä tiukkaa kysymystä, onko eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetty asianmukaisesti hyväksi kohesiopolitiikassa? Onko niistä saatu riittävästi irti? Mutta ehkä professori Zaleski voi valottaa tätä puolta. Luvallanne haluaisin vahvistaa, että hallinnolliset säännöt ovat äärimmäisen monimutkaisia, kun ajatellaan eurovarojen hyödyntämistä esimerkiksi Puolassa, Puolassa ja muissa maissa, jotka ovat nyt voineet muutamia vuosia hyödyntää näitä rahoja. Kaikkein tärkeimmäksi on muodostunut määrärahojen vastaanottokyky, absorptiokyky, tehokkuus ei ole tärkeimmällä sijalla – Mistä tämä tilanne johtuu? Rahastojen varojen hyödyntämistä rajoittaa valtava määrä erilaisia ehtoja. Kaikesta tästä on tullut niin monimutkaista, että jopa valtion omat elimet eivät ole tietoisia kaikista niistä ehdoista, jotka olisi täytettävä. Me otamme siis, hyödynnämme sellaisia projekteja, jotka ovat aivan varmoja, emmekä harkitsekaan mitään mahdollisesti riskapelejä harjoituksia, koska säännöt ovat todella, todella niin äärimmäisen monimutkaisia. Pelissä on suuret summat, mutta riskejä on liikaa. Emme ole varmoja siitä, saadaanko varat asianmukaisesti hyödynnettyä ohjelmointikauden aikana. Olemme yrittäneet analysoida tilannetta ulkomaisten yritysten hyötymisen osalta hankintasopimuksissa. Tietenkin tämä on pelkkää tilastotiedotta ja, ja ymmärrämme, että tulkinta voidaan kyseenalaista 14 prosenttia näistä sopimuksista tällä kaudella oli luku. Kyseessä olivat sopimukset, joista hyötyivät lahjoittajamaiden yritykset suoraan. Tulkinnassa on oltava hyvin varovaisia. John puhuikin tästä. Useissa sopimuksissa alihankkijat olivatkin puolalaisia yrityksiä. No, tietojen tulkinnassa on muitakin rajoitteita. On aika lailla sellaisia yritysryhmiä, joissa on myös puolalaista pääomaa. On siis aika vaikea päättää, onko kyseessä täysin ulkomaalainen yritys vai seka-yritys tässä hankkeessa. Tämä 14 prosenttia on siis epävarma indikaattori, ei ole ehkä aivan absoluuttinen indikaattori. Sitten vielä toinen elementti, joka koskee kustannushyötyä analyysiä suurissa hankkeissa, joissa puhutaan yli 50 miljoonasta eurosta, voitaisiin tehdä tällaisia kustannushyötyanalyysejä, mutta ähm, on paljon sellaisia hankkeita, jotka ovat äh, tätä summaa suurempia Euroopassa. Olisi siis tehtävä analyyttinen tutkimus jotta sekä makro- että mikrotasot voitaisiin asianmukaisesti ottaa huomioon. Uskon, että olisikin koottava tällaiset tiedot makro- ja mikrotason tietojen kokoaminen olisi aivan ratkaisevan tärkeää. John ja Gerard osittain ovat niin tehneet aikaisemmin, mutta valitettavasti näitä tutkimuksia ei ole kaikkien näiden hankkeiden osalta toteutettu. Kiitoksia herra Agorakis saa puheenvuoron. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin tehdä yhden ehdotuksen. En tiedä koskeeko tämä muita kollegoita, mutta minua se ainakin koskee. Minusta olisi hyvin tärkeää saada tällaisia tutkimuksia. Nämä ovat äärimmäisen kiinnostavia ja tärkeitä, erityisesti juuri näinä aikoina. Haluaisin, että palaisimmekin niihin vielä. Olen aivan varma siitä, että meillä on vielä muitakin kysymyksiä tilanteen selventämiseksi. Mutta oli miten oli tämänpäiväisestä esityksestä, haluaisin todeta, että meidän olisi mielestäni rohkaistava tutkimuksen äh, laatioita tutkimaan vielä paremmin tätä maksuosuuskysymystä. On selvää, että prosenttiluvut eivät ehkä ole hirvittävän tärkeitä, mutta kyllä niillä on oma merkityksensä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 We have presented our results on a country by country basis. Me olemme esitelleet tämän maa, maalta, maakohtaisesti, ja tavallaan jos osoitamme, että kohesiopolitiikka A-maassa, vaikka Kreikassa, tuottaa paremman tuloksen, kun ajatellaan erilaisia makrotaloudellisia indikaattoreja, tulkitsemme tämän niin, että kohesio toimii hyvin Kreikassa. Mutta tämä on varsin pieni osa kohesiosta. Kohesio on käsite, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita EU:ssa ja kohesion tarkoituksena on välttää sellainen EU-kehitys, joka synnyttää voittajia ja häviäjiä. Siihen liittyy siis sellainen ulottuvuus, joka ylittää pelkän taloudellisen tuottavuuden ja tuoton. Siis vaikkakin osoittaisimme senkin, että kustannukset nettolahjoittajamaissa ovat negatiivisia ja ne nollaavat tavallaan hyödyn vastaanottajamaissa, joten nettohyötyä EUlle ei olisi, niin siltikin kohesiota voitaisiin pitää hyvänä asiana, kun ajatellaan tätä laajempaa ulottuvuutta kohesiosta EUssa kokonaisuutena. Joten on tärkeää korostaa tätä piirrettä. Mitä sitten nyt kun menemme tämän kapean rajaisen projektimme ulkopuolelle, mitä löytyy kohesiopolitiikasta sen jälkeen, kun sitä uudistettiin ja laajennettiin 20 lopulla. Se on pyrkinyt rohkaisemaan kansallista kohesiota, mutta alueellista monimuotoisuutta. Tässä tavallaan tiivistetään karkeasti tämä monimutkainen tilanne. Siis tällainen pieni paradoksi syntyy, kun otetaan Puolaa, vaikka esimerkiksi niin koko Puola aika nopeasti liikkuu kohti sellaisia BKT per capita tasoja, jotka ovat lähempänä EUn keskiarvoa, mutta Puolan alueet eivät kaikki välttämättä seuraa tätä trendiä. Tämä tuo mieleen erittäin laajan kysymyksen siitä, kuinka hy- hyvin, miten EU pystyy reagoimaan tällaiseen tulokseen. Ja tämä ongelma mielestäni sopii paremmin parlamentaariseen keskusteluun kuin ekonomistien väittelyihin. Tietyssä mielessä vaikkakin jotkut alueet joissakin maassa hyötyvät enemmän kuin muut alueet samassa maassa, niin hitaasti kehittyvät alueet siltikin hyötyvät, koska tämä rohkaisee ihmisten muuttoa näiltä alueilta rikkaammille alueille, joten Irlanti on tästä varsin klassinen esimerkki muuttoa syntyy vauraille itäisille alueille maassa, joten kohdista olen samaa mieltä. Se on kompleksi ilmiö, sitä ei pitäisi arvioida vain taloudellisesti. Mitä tulee sitten voimavarojen jakoon, fyysisen infrastruktuurin, suoran yritystuen, ihmisen voimavaran keskellä. Tämä on ollut ongelmana viimeisenä vuosikymmenenä Euroopassa ja olin varhaisessa vaiheessa Irlannissa 83 Irlannin kohesio-ohjelmissa, kun hallitus ehdotti, että 45 prosenttia pantaisiin inhimillisiin voimavaroihin. Ja komissio kirkui aivan kauhusta. Se ei ollut ollenkaan ollut heidän suunnitelmissaan. Ja sitten käytimme ehkä 35 prosenttia loppujen lopuksi tähän. Sillä välin Portugali käytti pienen pienen määrän ihmistä voimavaroista ja käytti suurimman osan fyysiseen infrastruktuuriin. Ja aina kun vielä olin Portugalissa, niin näin mitä hyötyä tästä oli syntynyt, oli näitä hienoja moottoriteitä. Tämä oli maan valinta, eikä aina tähän oltu päädytty varsin järkevällä tavalla ja eikä aina otettu huomioon pelkkää taloudellista etua. Tähän ei ole mitään maagista reseptiä joissakin maissa. Fyysinen infrastruktuuri auttoi niitä liittymään muihin markkinoihin EU-ssa. Sitten uusien on varsin tunnettua, että ihmisen pääoman määrä on varsin korkea. Tilastotutkimus tehtiin hiljattain maahanmuuttajien koulutuksessa Irlanti, jotka tulevat Liettuosta ja Puolasta, ja koulutuksen taso maahanmuuttajien kohdalla oli paljon korkeampi kuin irlantilaisen työvoiman koulutustaso. Joten tavallaan inhimillinen pääoma, sitä on runsa saatavilla näissä maissa, mutta sillä ei ollut tilaisuutta hyötyä siitä johtuen aikaisempien vuosikymmenten murenevasta infrastruktuurista. Aivan oikeasti tämä on tärkeä kysymys, siihen pitää tarttua. Okay. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Herra Bostan, ole hyvä. studiul... Puheenjohtaja, meille esitetty tutkimus on todella, todella tervetullut ja erittäin hyödyllinen ja osittain erittäin pitkälle viety. En ole taloustieteilijä ja tässä roolissa voin sanoa, että ainoastaan tämä rahoituksellinen ulottuvuus ja tilastotietojen esitys koskien lahjoittajamaiden ja vastaanottajamaiden suhteita tämä esitys yksinään on epätäydellinen ja se saattaa joissain kohdissa aiheuttaa ristiriitoja. Haluaisin nyt viitata sellaiseen todellisuuteen, jonka taloustieteilijät joskus unohtavat. Minä en siis ole taloustieteilijä, mutta, mutta olen Joitakin kirjoja luku, lukenut aiheesta ja nämä suhteet ovat paljon monimutkaisempia. Tiedot osoittavat, että kohesiopolitiikalla voi olla win-win vaikutus, joka on paljon laajempi kuin mitä tämä tutkimus osoittaa. Puhun nyt taloustieteilijöiden väitöskirjasta, joka osoitti, että ensimmäinen todellinen talouskriisi Länsi-Euroopassa 90-luvulla olisi voitiin välttää juuri siksi, koska Eurooppa laajeni 10 ja myöhemmin 12 uuteen jäsenvaltioon. Tämä mahdollisti sen, että Euroopan, Länsi-Euroopan taloudet saattoivat hyötyä uusista markkinoista. Ja se, oli, se oli kasvutekijä. Sitä on turha kieltää. Etuja ja hyötyä tuli molemmille puolille. Sitten toinen elementti tärkeimmät taloudelliset toimijat vastaanotto maissa, siis nämä tärkeimmät taloudelliset toimijat, pankit, investointirahastot ja muut ovat itse asiassa yhtiöitä, joilla on pääomaa, joka on peräisin lahjoittajamaista tai, näiden, tai sitten ne on lahjoittajamaiden yritysten ja tytäryhtiöitä. Tämä siis johtaa win-win tilanteeseen. Kolmas elementti. Jos tarkastelette nykyistä hankintasopimusjärjestelmää, tärkeimmät sopimukset, jotka menivät vastaanottomaille ovat, kun kyseessä olivat suuret hankkeet, olivat menneet e, suuremmassa osassa sellaisten yritysten tytäryritykselle, jotka ovat sijoittuneet lahjoittajamaihin. Tämäkin on siis win-win tilanne. Käytännössä tämä ei tosin aina pidä paikkaansa. Sitten neljäs elementti. Pankkijärjestelmässä ei oteta huomioon tietenkään kohesiopolitiikkaan, mutta kaikki vastaanottajien maat omaavat sellaisen pankkijärjestelmän, jota joko valvotaan tai johon vaikutetaan lahjoittajamaiden pankkijärjestelmistä käsin. Tietenkin tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia kriisin aikoina, mutta vaikutukset voivat olla myös kielteisiä, esimerkiksi kansalliseen valuutan spekulointia Unkarissa tai Romaniassa tai Puolessa. Paikalliset pankit eivät spekuloineet, vaan lahjoittajamaiden tytäryhtiöt. Tämä jälleen mm, viittaa tähän teoreettiseen win-win tilanteeseen. Lopuksi mm, uskon, että tuotannon siirtämisprosessit tai, tai se, että lahjoittajamaista tuotantoa siirtyy vastaanottajamaihin, jossa on alemmat palkat, mahdollistaa näiden yritysten kilpailukyvyn säilymisen Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Voin antaa tästä kaksi klassista esimerkkiä, Volkswagen ja Skoda. Ja Dacia ja Renault toiselta. Renault Romanian Dacian ja Loganin ansiosta on noussut huimasti juuri siksi, että ne siirsivät tuotantonsa Romaniaan. Siitä tuli kombinoitu yhdennettyjä hyötyjä, kustannukset, verot, kustannus, tuotantokustannukset, palkat ovat halvempia ja alhaisempia. Ei näitä aspekteja voida ohittaa. Jälleen kerran kohesiopolitiikan aikaansaama kehitys ja eroavaisuudet lahjoittajia ja vastaanottajamaiden välillä ovat, ja, ovat suorastaan Euroopan unionin selviytymisen ehto. Tämä on ainoa, vai ainoa mahdollisuus välttää jännitteet, joita näinä kriisin aikoina saattaa tulla. Tilastot tukevat tätä ajatusta. Uskon, että myös teidän tilastonne ja teidän tutkimuksenne on kehoitus jatkaa kohesiopolitiikkaa eikä tehdä mitään muutoksia, joka johtaisi sellaisen kilpin, kilpailuun, joka ainoastaan kasvattaisi eroja ja jännitteitä. Kiitoksia. Okay, uh, thank you. Kiitoksia tästä erittäin osuvasta huomiosta Hyvät kollegat, niin olen kuullut saksalaiset, ranskalaiset, alankomalaiset, itävaltalaiset. Mikäli ne kaksi kertaa kolmikertaiset kohesiopolitiikkansa ja rakennepolitiikkansa, niin sitten Saksalla menisi vielä paremmin kuin tällä hetkellä. Tämähän perustuu tähän teidän teeseenne. Ehkä tätä täytyy hieman varovaisemmin ilmaista tätä asiaa. Tuotannon siirtämisestä olin mieltä. Yritykset siirtyvät joka tapauksessa Romaniaan, Puolaan ja Tsekin tasavaltaan taloudellisista syistä. Mutta tarvitseeko sitten eurooppalaista rahaa vielä heittää saman tien niiden perään? Tässä on pieni ristiriita jälleen kerran, kun puhutaan tuotannon siirtämisestä, niin esimerkiksi Ranska on erittäin herkkänahkainen asian suhteen. Herra Cortes haluaa sanoa jotakin ja sitten varmaan tähän halutaan vastata. Niin puheenjohtaja, haluaisin esittää tässä valiokunnassa yhden pohdinnan joka saattaa olla kiinnostava. Ensinnäkin haluaisin onnitella kolme professoria tästä äärimmäisen hyvästä työstä. On erittäin hyvä saada lisää tietoa ja objektiivisia tietoja ajatellen tulevia päätöksiä, mutta on totta, että koheesiopolitiikka, niin kuin itsekin tunnustat, siltä puuttuu analyysi. Kyseessä on kuitenkin solidaarisuuspolitiikka yhteisössä, jonka nimi on Euroopan unioni. Tästä on kyse koheesiopolitiikassa ja sitä meidän on tässä valiokunnassa lähinnä puolustettava. Haluaisin vetää tästä linkkejä toiseen politiikan linjaan. Ei tämä ole mitään kritiikkiä, vaan pelkää vertailua Esimerkiksi vertaili, vertaisin tätä kehityspolitiikkaan. Minun maani Espanja sijoittaa 0,5 prosenttia PKTstä kehitysyhteistyöhön suurin osa maistamme osoittaa paljon varoja kehitysmaihin. Meillä on Brasiliassa ja Kiinassa hankkeita, myös Argentiinassa – niin, mm, monilla puolilla maailmaa hankkeet eivät, ei, hankkeet ei hoideta ainoastaan maissa, joissa on suurempi kiire näille hankkeille, vaan toiminta on varsin laajaa, koska ymmärrämme, että kyseessä on kasvuprosessi, on olemassa ongelmia, joihin on annettava vastauksia. Tarkoitan sanoa, että meille, me, meidän kaikkien valtioillamme on velvollisuus yhteisesti määritellä kohesiopolitiikkaa, kokonaisvaltainen kohesiopolitiikka. Se edellyttää kaikkien maiden solidaarisuutta, lahjoittajamaiden ja vastaanottajamaiden solidaarisuutta, koska voi olla, että lopullisia tuloksia ei vielä nähdä. Luultavasti 10 tai 15 vuoden jälkeen Eurooppa on paljon yhtenäisempi, jos olemme solidaarisuuden hengessä kaikki puolustaneet kohesiopolitiikkaa. Minä uskon, että tämä valiokunta on tässä Euroopan parlamentissa se elin, jolla on tärkeä tehtävä puolustaa kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Okei, okay, Herr Kelly. Kiitoksia, herra Kelly. Uh, äh, Mr. Bradley. Herra Kelly. Kiitoksia, herra Bradley tässä hyvin kuvasi joitakin huomioita Puolasta ja Irlannista ja hän antoi ymmärtää, että Puola maana on liikkumassa kohti eurooppalaista keskiarvoa BKT-luvuissa, mutta kuitenkin siellä on sellaisiakin alueita, jotka ovat tähän tavoitteeseen päässeet. Ja sama pätee muissakin maissa. Hän mainitsi tässä erityisesti Irlannin, Irlannin e- etelä osa. Sieltä monet ovat muuttaneet itään, Dublin alueella aivan erityisesti, ja tämän takia tämä alue ei ole vaurastunut siinä määrin kuin muut alueet. Mielestäni täytyy uudelleen luokitella alueita maiden sisällä – ja olen tätä pyytänytkin komissiolta, mutta vastattiin, että näin ei voida tehdä. Tätä asia, tähän asiaan pitää kyllä mielestäni palata, koska todennäköisesti tämä ei koske pelkästään Irlantiin, vaan muihinkin maihin. Ja todennäköisesti huonoin esimerkki Irlanti Irlanti on huono esimerkki, mitä tapahtuu alueet. Alueet erot ovat aivan liian korkeita, julkiset menot ovat menet raiteeltaan ja tämä vaikuttaa työpaikkojen menetykseni päivittäin ja seuraavassa kuussa valtio tekee budjetin ja pyr- pyrkii löytämään 4,5 miljardin sään, säästöt. Joten olemme todellakin huonossa tila- huonommassa tilannessa kuin koskaan aikaisemmin tavallaan, jos analysoimme henkilökohtaista velan taakkaa, joka ihmisillä on. Ja jos jotakin nyt pitää tehdä alueille, jossa työpaikkoja vuotaa ja hävähenee, niin hiljattain Dell siirtyy Limerikistä pois ja siirsi toimintansa Puolaan. Onneksi komissio tarttui asian ja antoi Limerikille lisärahoitusta tässä tilanteessa ja se on varsin tervetullutta. Mutta tämä kaikki osoittaa, että on tarvetta sille, että uudelleen tarkastellaan kärsiviä alueita. Ja vaikka otetaankin kaikki, jos ei kaikkea voidakaan ottaa huomioon, niin se mini-alueita alueiden sisällä, esimerkiksi teknologia, pu, puistot, koska nythän tapahtuu niin, että teollisuusta voi tulla Shannonin Irlannissa, jos käännytään toiseen suuntaan, niin voidaan saada tuhansia työpaikkoja, kun taas etelässä, Kookissa, koska luokittelu on erilaiset, ihmiset kärsivät ja olen kokostanut joidenkin ryhmien kanssa viime viikot, jotka ovat mukana tässä tämän asian käsittelyssä. Ja he osoittavat, että meidän pitää olla mielikuvituksekkaampia ja myös joustavampia siinä, miten tartumme näihin kysymyksiin ja valitettaviin taloudellisiin tilanteisiin, joita syntyy ei vain Irlannissa, vaan muuallakin maailmassa. Jotkut alueet kärsivät paljon enemmän kuin muut alueet, ja minä pelkään, että tässä tapahtuu niin, että jos Ranskan ja Saksan kaltaiset maat pääsevät pois lamasta, joka se on tämä toivottu tulos kaikkien kannalta, ja jos tämän tuloksena sitten korot taas lähtevät nousuun, niin sitten se vieläkin pahentaa tilannetta yksilöiden kohdalla, joilla on velkaa ja vaikuttaa kokonaisuudessaan alueisiin. Haluaisin nämä asiat teille esittää ja pyytäisin teitä tarkastelemaan niitä. Kiitos. Okei. Okay. Selvä. Haluaisiko herra Untit vastata mahdollisesti? Kiitoksia tästä huomiosta. Huomioista, jonka esitetään vain tässä viime metreillä. Monet huomautukset tietystikin menevät hieman tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja sen ylitse. Eurooppa-hanke tuo mukanaan laajempiakin ulottuvuuksia, ei pelkästään taloudellista ulottuvuutta ei meidän tarvitse tästä kiistellä. Uskon, että tämä on kaikille täysin selvä asia. Kyse on kokonaisyhteiskunnallisesta asiasta. Taloudellisella ulottuvuudella tietystikin on aivan oma roolinsa, joka ulottuu tämän eurooppalaisen talon ulkopuolellekin, mutta ei tätä puolta pidä myöskään unohtaa jättää lapsipuolen asemaan. Ei suinkaan. Eurooppalaisen rakennepolitiikan toteutuminen nähdään tietyissä puitteissa ilman, että eksplisiittisesti otetaan huomioon uusien jäsenvaltioiden osuutta taloudellisen integraation. 90-luvun alusta lähtien nämä kaupan esteet, markkinoiden esteet on pikkuhiljaa suurin piirtein saatu poistettua joten noin vuosina 2000-2001 pystyttiin jo puhumaan vapaakauppa-alueesta tietyillä rajoituksilla tosin. Tätä prosessia syvennetään edelleenkin, kun edelleenkin neuvotellaan lisää kaupan esteiden poistamisesta, kaupan helpottamisesta. Ja oikeastaan oli odottamatonta, että vuonna 2004 sitten saatiin ulkoisissa kauppasuhteissa merkittävä sykäys, kun uudet jäsenvaltiot liittyivät. Pelkästään se, että siirtokustannukset tai maksutapahtumiin liittyvät kustannukset jäävät pois. Konvergenssi, lähentyminen ja integraatio olisi toteutunut jo ilman eurooppalaista rakennepolitiikkaakin – mutta yksi tehtävistämme oli osoittaa, miten ja missä määrin eurooppalainen rakennepolitiikka on pystynyt nopeuttamaan tätä kohesiota, joka muutenkin olisi tapahtunut. Te näitte tästä tutkimuksesta, niin minkälaisen eron olimme tehneet täytäntöönpanovaiheen ja täytäntöönpanovaiheen jälkeisen ajan välille. Tämä osoittaa, että on olemassa pitemmän aikavälin vaikutuksia, kun tarkastelemme kasvua, tuotantoa, tuotannon tehokkuutta ja työllisyyttä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Vaatuuko se, että menevät paljon pidemmällä ajalla kuin tämä itse ohjelma? 2026 kaudelta tämä oli jo havaittavissa. Tämä osoittaa, että tätä kehitystä tapahtuu sen, kun toimitaan integroiduissa taloudellisissa puitteissa ja että integraatiota jatketaan edelleenkin ja syvennetään. Tämä osoittaa, että mukana on myöskin dynaaminen puoli. Tutkimus ei pääty siihen, kun kerran on tutkittu näitä vaikutuksia, vaan oikeastaan tehtävämme on jatkaa tätä tutkimusta ja uudelleen tarkastella niitä vaikutuksia, joita eurooppalaisella rakennepolitiikalla on ollut eräänä eurooppalaisen rakentamishankkeen pilarina, mutta ei kuitenkaan pidä nähdä asioita erillään muista eristetysti, niin kuin sen tehdään, vaan pitäisi ottaa huomioon rahaliitto, sisämarkkinakonsepti ja myöskin ne muutokset, joita on tapahtunut puiteolosuhteissa. Täytyy ottaa huomioon kaikki rakennepolitiikkaan liittyvät seikat. Viimeinen huomio vielä. Tämä liittyy rakennerahaston varojen käyttöön ja taloudellisiin aggregaatteihin, in, inhimillisiin resursseihin, infrastruktuuriin, suoriin tukiin tai annetaan yrityksiin niin poispäin. Miten tämä tuki jakautuu? Tämä tähän liittyvä ongelma ei ole helposti ratkaistavissa. Kyse on kansantaloudellisista tekijöistä ja näiden varojen käytöstä. Se ei ole sama, mikäli tuetaan tutkimusta ja kehitystä jälkinjääneissä maissa kuin mikäli tuetaan kehittyneissä maissa tutkimusta ja tuotekehitystä. Se on aivan eri asia. Silloinkin kun inhimilliset resurssit ovat kunnossa käytettävissä, niin joskus on havaittavissa infrastruktuuripuolella vajetta tai vajeita. Mikäli halutaan että aluekehitysrahasto toimii tehokkaasti, meidän täytyy parantaa Euroopan kehitys- ja tuotantomahdollisuuksia. Ja mitä paremmat edellytykset luodaan tuottekehitykseen ja tutkimukselle, niin sitä paremmat ovat Euroopan kasvumahdollisuudet. Mutta esimerkiksi jälkeenjääneillä alueilla ei pitäisi tukea niinkään tutkimusta ja tuotekehitystä, vaan tuotantoprosessin tehokkuutta – ensin ja mukauttamista, uuteen teknologian mukauttamista kehittyvissä talouksissa. Pari esimerkkiä. Esimerkiksi autoala. Vanhoissa jäsenvaltioissa on olemassa teknologista tietämystä. Sitä nyt on siirretty uusiin jäsenvaltioihin. Ja siellä se on yhdistetty olemassa oleviin voimavaroihin. Kilpailukykyiset rakenteet on täten haluttu luoda niin, että kansainvälisestikin pystytään kilpailemaan. Ensimmäinen askel ei ole siis ryhtyä kehittämään uutta teknologiaa autoalalla uusissa jäsenvaltiossa, vaan pikemminkin siirretään käytettävissä olevaa vanhojen jäsenvaltioiden teknologiaa näille uusille maille niin, että voidaan sitten pikkuhiljaa kuroa umpeen kuilu joka on vallinnut idän ja lännen välillä. Ja jossakin vaiheessa tullaan sitten sellaiseen tilanteeseen, että kun markkinata on saatu luotua, niin sitten ryhdytään kehittämään tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja silloin voidaan määritellä asianmukaiset toimet. Tietystikin voidaan tarkastella kunkin maan omaa tilannetta ja tämän, tämän mukaan sitten valita asianmukaiset toimet. Kiitoksia tästä huomiosta. Teidän kolleganne saa vielä loppupuheenvuoromahdollisuuden, mutta mutta täällä oli toinenkin kysymys. Herra Tsella haluaa esittää sen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei niinkään kysymys. Professori Untite oikeastaan vei minulta jo sanat suusta. Minäkin olisin halunnut todeta, että vaikka olen uusi parlamentissa, erittäin kiitollinen siitä, että nyt saimme kuulla nämä esitykset, niin hienoa, että kun en toukokuussa ollut täällä, niin nyt sain tämän tiedon. Haluaisin kiittää ensinnäkin tämän päivästä esityksestänne ja tästä myöskin materiaalitarjonnasta, johon te viittasitte. Ensinnäkin on hyvä, että on omaksuttu juuri tämä lähestymistapa, eikä tarkastellaan tietyn tyyppisen, tässä tapauksessa kohesiopolitiikan, vaikutuksia avun antajamaihin. Ei tarvitse olla taloustieteilijä voidakseen todeta, että se työ, mitä te teette, niin sitä täytyy arvioida myöskin poliittiselta kannalta, ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Mikäli otan yhden tuloksenne esiin, ehkä nyt olen suorastaan brutaali, mikäli joudun kotona selittämään valitsijoille, mitä vaikutuksia eurooppalaisella kohesiopolitiikalla on ollut viime vuosina ja vuosikymmeninä, niin uskon, että kollega Korteissa muotoi tämän hyvin. Solidaarisuus, se on ollut vaikutusta kohesiopolitiikasta avun antajamaissa. Tietenkin on tarkasteltu sitä, mihin raha menee. Ja on haluttu, että raha jaetaan asianmukaisella tavalla kohesiopolitiikan kautta. Tässä on ollut erilaisia vaiheita. Joskus on ollut myönteisiä vaikutuksia, mutta kehi- kestävä kehitys on ollut tässä hieman sivuasia. Mikäli näin ohimennen voi sanoa, Espoonin esityksen pohjalta on olemassa eurooppalaisia alueita, joilla on merkittäviä resursseja käytössä. Sinne menee rahaa, mutta siitä huolimatta ne eivät ole pystyneet lähentymään eurooppalaista keskiarvoa, mutta saman aikaan on muita alueita, esimerkiksi Puolan, joitakin Pozenin alue siellä ja Varsoa myöskin mainittiin, joilla on syntynyt aivan oma dynamiikkaansa, tietystikin eurooppalaisen tuen avulla, mutta nuo alueet ovat jo saaneet kurottua kuilun umpeen tai miltei ainakin. Uskon, että te mitä sanoitte, professori Untita, on eri, erilaisen tärkeää. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä kokonaisvaltainen eurooppalainen ulottuvuus, eikä pidä tarkastella asioita erillisinä pelkkää aluepolitiikkaa, vaan Eurooppa tarkoittaa paljon enempääkin. Euroopan suuri rauhanprosessi, mutta myöskin voimakkaat sisämarkkinat pystyvät paremmin pistämään kampoihin globaalistuneessa maailmankauppatilanteessa. Peruskokemuksemme ja myöskin teidän suosituksenne pitäisi nähdäkseni ottaa huomioon ja hieman täsmentää niitä vielä Viime päivinä olen havainnut, että valiokunnassamme meidän pitäisi perustavanlaatuisesti pohtia sitä, miten toimimme tulevaisuudessa, miten kohesiopolitiikka miten kohesiopolitiikkaa täytyy tarkastella eurooppalaisesti katsottuna. Uskon, että tämä oli hyvä ajaus, avaus keskustelulle ja olen erittäin kiitollinen siitä, että jatkossakin olette myötä vaikuttamassa tähän keskusteluun. Kiitoksia. Nyt on kyse valtavista rahasummista todellakin. Kyse on rahasta, joka otetaan pois avunantajamaiden budjeteista. Ja nämä jäsenvaltiot itsekin mielellään käyttäisivät tämän rahan, joten pyytäisin, että tarkastetaan myöskin kolikon toista puolta ja muistetaan tämä solidaarisuus. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että tämä puheenvuoro juuri kuultiin, minkä te esititte. Asiantuntijat voivat tehdä yhteenvetoja vielä. Herra Bradley voi aloittaa ja sitten aivan lopuksi herra Zaleski. Um, very briefly, one... Aivan lyhyesti vain. Yksi hyöty, joka on ollut yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, ei niinkään yhteistyöstä komission kanssa, on se, että te ajattelette asioita kokonaisvaltaisemmin. Mikäli komission kanssa puhuu, niin komissio keskittyy vain oman rooliinsa. Joten puheenjohtajamme ja kollegamme Romaniasta ottivat esiin seikän, joka liittyy ulkomaisiin suorainvestointeihin ja kaupan avaamiseen, jotka niin ikään vievät eteenpäin kohesiota myötä vakuuttavat siihen. Tietysti on tästä samaa mieltä. Vuonna 1997 minulla oli tilaisuus laatia Mario Montin kanssa arviointiraportti yhtenäismarkkinoiden kymmenvuotiskaudesta. Siellä tarkasteltiin myöskin kohesiopuolta ja teimme erittäin dramaattisia havaintoja. Muun muassa julkiset hankinnat ja niiden liberalisointi hyödyttivät Irlantia ja sen teollis- teollisuuden aloja, esimerkiksi lääkeala ja tietokoneala enemmän kuin mitä yhteismarkkinoista on ollut hyötyä yksinään. Kohesio- ja aluekehitysrahasto täytyy nähdä samassa yhteydessä. Tietysti parlamentin roolina on ajatella kokonaisvaltaisesti ja analysoida tai poistaa näitä osastojen välisiä raja-aitoja, jotka ovat keinotekoisia. Jo usein analyysit ovat kovin rajoittuneita. Herra Korteessa esitti kommentin, joka liittyy laajempiin yhteyksiin eu kohesiopolitiikassa. Mikäli ymmärsin hänen kysymyksensä oikein, hän viittasi siihen, että meidän pitäisi pohtia eu kohesiopolitiikkaa samalla aivojemme osalla, kun ajatellaan kolmans, kolmannen maailman kehityspolitiikkaa ja sitä, mitä tehdään kolmas, kolmassa, kolmannessa maailmassa. Tätä taustaa vasten EU voisi tai voitaisiin myönteisemmin suhtautua EUn kohesiopolitiikkaan sen toimivuuteen Euroopassa kuin että keskityttäisiin kammottaviin toimiin kolmannen maailman maissa, koska siellä järjestelmät eivät toimi kollegiaalisesti yhdessä hallitusten kanssa, niin kuin Euroopan unionissa tehdään yhteistyötä hallitusten kanssa. Tietystikin osittain joudutaan taloudellistakin asioiden yhteydessä luopumaan kansallisesta suverenisuudesta yhteistyön myötä, mutta kun tarkastellaan EUn kohesiopolitiikkaa, se on, se on paljon laajamittaisempaa kuin mitä tapahtuu yhdessäkään et, Saharan eteläpuolisessa maassa. Euroopan parlamenttikin täytyy pitää tämä asia jatkuvasti tapetilla. Lisäksi täytyy ottaa opiksi virheistä, siitä mitä raha on tuhlattu. Ja kun tarkastellaan näitä virheitä ja ongelmia, niin silloin täytyy samassa yhteydessä tarkastaa tulevaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa erittäin köyhienkin maiden kanssa. Iranin kollega mainitsi ne vaikeudet, joita alueella on, kun ne häviävät kilpailussa. Ehkä voin rehellisesti vastata hänen kysymykseensä, koska hän on irlantilainen niin hän voi vastata hänelle ehkä avoimien kuin jollekin muulle. Irlanti on pyrkinyt hyöty, pystynyt hyötymään kohesiopolitiikasta ja usein ollut, jonnekin alueella ollut etuoikeus saada taloutensa kuntoon ja pyörimään. Ja nämä alueet sitten ovat puulaneet ja kooneet yhteen tai muitakin alueita Esimerkiksi järkevää aluekehityssuunnittelua on käytetty hyväksi, mutta kaupungeissakin, mikäli siellä on ongelmia, äh, esimerkiksi ruuhkaongelmia, silloin yritykset siirtyvät äh, hieman kauemmaksi naapurialueelle ja joskus jopa naapurimaihin. Kehottaisin toimimaan niin, että ei toimita kriisin yhteydessä aina puolustuskannalla – ja siirty, eikä sitten lähteä heti siirtymään köyhemmälle alueelle, vaan pikemmin pitäisi tarkastella maita ja mekanismeja maiden sisällä, niin kuin Puolassa esimerkiksi. Rikkaampi länsialue on toiminut magneetin tavoin ja vetänyt puoleensa köyhempiä itäisiä alueita ja antanut itäisille alueille pistää, mahdollisuuden pistää täytäntöön erityyppistä kohesiopolitiikkaa. Siellä on, siellä rakennettu tehtaita ja maanteitä – ja Ukrainan joka rajan toisella puolella, se on vaikuttanut myöskin siellä tapahtuneeseen kehitykseen. Alu, länsisen alueen talouden kehitys on ollut hyödyksi muillekin alueille. Maan sisäisen solidaarisuuden täytyy pysyä yllä. Alueellinen tasapaino on erittäin herkkä kysymys. Mikäli jokin alue häviää suhteessa toiseen alueeseen, niin tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kohesiopolitiikka tätä alue olisi epäonnistunut. Kiitoksia vielä tästä selkeästä loppuhuomiosta. Herra Zaleski vielä lopuksi. Nasza praca była skoncentrowana na tym, aby... Työssämme olemme keskittyneet erityisesti yhteen elementtiin. Kohesiopolitiikan rahoittaja valtiot voivat hyötyä tästä. Tietenkin voidaan keskustella, hyötyvätkö he riittävästi vai liikaa vai on, eikä tämä ole riittävää, mutta uskon kuitenkin, että analyysimme on osoittanut, että etuja on olemassa maksajavaltioille. Kohesiopolitiikka on tietenkin laajempaa, ei voida puhua ainoastaan taloudellisesta hyödystä. Haluaisin puhua nyt politiikan toisesta ulottuvuudesta. Kohesiopolitiikka on hyvin käytännönläheinen menettelytapaa, jolla rakennetaan tehokasta hallintoa valtioihin ja alueille, jotka ovat jollakin tavalla jälkeen jääneet, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Hallinnon on oltava tehokasta nimenomaan, koska hallinnon on valvottava ja pidettävä kiinni siitä, että sääntöjä noudatetaan ja lakeja täytäntöön pannaan samalla tavalla. Mikäli hallinto ei ole tehokasta, direktiivejä ei toteuteta ja muun muassa koheesiopolitiikkaa ei voida harjoittaa asianmukaisella tavalla. Täällä on puhuttu tuotannon siirtymisestä. Esimerkiksi tietty yritys lähti Irlannista Puolaan, eh, Lotsin kaupunkiin. On ollut muitakin siirtymisiä historiassa. Tekstiilitehtaat siirtyivät Puolaan ja nyt sieltä kauemmassa Ukrainaan tai Moldavian. Ei tietenkään voida, vält- voida, voida selvitä Euroopassa ilman teol- tehdastuotantoa. Ei voida elää pelkästään palveluista Euroopan sisäinen tuotannon siirtyminen voi olla jollakin tavalla hyödyllistä meille kaikille. Ei pidä kuvitella, että kaikki hyödyt kerääntyvät niihin maihin, joihin tuotanto siirtyy. Minun mielestäni keskeistä on se, että, että tehdasteollisuus ei jätä Eurooppaa. Se olisi meille kaikille menetys. Ja, Dank für diese abschließenden... Kiitoksia tästä loppu yhteenvedosta. Tämä keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen, koska te tarkastelitte rakenne- ja kohesiopolitiikkaa usealta näkökannalta katsottuna. Tässä tarkasteltiin kohesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia jälkeen jääneiden alueiden kannalta, mutta myöskin osittaisia positiivisia vaikutuksia avunantajamaiden kannalta. Tässä valottiin asian eri puolia. Haluaisin erityisen voimakkaasti tukea sitä, mitä herra Bradley totesi. Avun antaja maata voivat hyötyä Euroopasta epäsuorasti esimerkiksi yhteismarkkinoista. Saksa on viime vuosina, taikka joka vuosi, saanut yli 100 miljardin kaupan ylijäämän pelkästään Euroopan sisäisestä kaupasta. Tämä on taustana solidaarisuusajatukselle myöskin – ja aluekehityspolitiikalla ja kohesiopolitiikalla, mitä tänä päivänä kuulimme, on, että kohesiopolitiikka tuo eurooppalaista lisäarvoa ja on sitä jo saanut aikaan. Mutta tietystikin joissain määrin ja joissakin kohdin voitaisiin toimia tehokkaammin niin, että eurooppalainen lisäarvo näkyisi paremmin tietyillä alueilla ja että tulokset näkyisivät paremmin myöskin avun antajamaiden puolella. Kiitän tästä keskustelusta ja erityisesti kiitän asiantuntijoita heidän puheenvuoroistaan ja siitä, miten hienosti kokous oli järjestetty. Totesin, että seuraava kokouksen järjestetään toinen päivä joulukuuta kolmesta puoli seitsemän iltapäivällä sitten kolmas joulukuuta yhdeksästä puoli yhteen.